Good afternoon, ladies and gentlemen. Iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä istuutumaan. Jotta voimme aloittaa alueen valiokunnan työt. Aloitetaan esityslistan hyväksymisellä. Täytyy kertoa teille, että minua pyydettiin tekemään muutos tämän päivän esityslistaan muiden jäsenten läsnäolon vuoksi, eli kohtien kolme ja viisi järjestys kääntyy. Eli, eli ensin keskustellaan Maailmanpankin kanssa ja sen jälkeen keskustellaan rakennetuki rakenneuudistuksesta. Voimmeko hyväksyä näillä muutoksen esityslistan? Puheenjohtaja. Tiedonannot, niitä ei ole niin paljon. Kuitenkin se, että meillä oli erittäin onnistunut matka Sloveniaan, mutta odottaisin herra Van der, Van der Nistelroin raportoivan missiosta myöhemmin. Sitten kohta kolme esityslistalla. Rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattaminen ja sen yleistävyyden mukauttaminen. Rapporteur is uh, Miss Ruja Tomasic. We had already the first exchange. Meillä oli jo ensimmäinen mielipiteiden vaihto. Tarkistuksista ja äänestyksestäkin on keskusteltu. Annan puheenvuoron Roma Tomasicille ja sitten jatketaan varjoesittelijöiden ja muiden jäsenten kanssa. President. Kiitos puheenjohtaja. Sitten puhun kroattia. 2017. 20. toukokuuta 2017 rakennusten tukiohjelma on pantu täytäntöön aikavälille 2017-2020 ja sen talousarvio on 142,8 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kapasiteettia, valmistautua ja panna täytäntöön hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia – jotka tukevat kasvua. Ja tässä myös annetaan tukea tehokkaalle ja toimivalle unionin varojen tuolle Komissio antaa tukeaman myötä jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ja tämä voi sisältää eri politiikan aloja. Kokemusta tuosta että monet jäsenvaltiot pyysivät tukea ohjelman kautta ja että tukipyynnöt liittyvät kaikkiin politiikan aloihin, jotka ta- joissa voi saada tukea. Näitä ovat esimerkiksi hallinnointi, julkishallinto, tulihallinnointi, julkisten varojen hoito, kasvu, kysymykset, bisnesasiat, työmarkkina, koulutus, terveys, rahoitussektori ja rahoituksen saatavuus ja niin edelleen. Mikä on tärkeää on, että tämä hanke ei ole päällekkäin muiden hankkeiden kanssa, vaan toimivan osa jossa se luo lisäarvoa ja on asiantuntijoiden myötä tarjoamassa tukea ja sieltä, kun valmistellaan hankkeita. Tarvitsemme politiikassa tällaisia käytänteitä, jotka luovat lisäarvoa ja lisäksi tämä on ajankohtaista apua ja sieltä, kun sovelletaan näitä hankkeita sen takia. Ei ole yllättävää, että jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita tästä kovasti. Olen korostanut mietinnössäni, että on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat sen, että sovelletaan nuo kumppanuusperiaatteet ja että osallistetaan työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt, kun päätetään siitä, mitä strategiaa halutaan edistää. Lisäksi pitää ottaa huomioon seurantaprosessi EU-ohjausjakson puitteissa. No kun nyt halutaan varmistaa tuo kunnon soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa, niin puhumme myös siitä, että rahoitusportfolion kasvattaminen tukiohjelmassa sen pitää tehdä ilman, että uhataan muita tärkeitä rahastoja, sillä jäsenvaltioilla on jo omia aloitteitaan uudistuksia varten. Suosittelen näin on, että tämä tukiohjelma kohdentuu toimenpiteisiin, jotka parhaimmassa tavalla tukevat suositukset, jotka liittyvät eri yksittäisiin jäsenvaltioihin lisäksi. Puhutaan siitä, että pitää ottaa huomioon talouden kehitys, pitää tarjota parempia työpaikkoja, lisätä kilpailukykyä, tuottavuutta ja tukea palvelualaa, tarvitaan hallinnollista tukea myös ja niin edelleen. on huomioon myös ympäristön kestävyys. Nämä reformit pitää mukauttaa eri alueisiin ja ottaa huomioon myös kansalliset että siellä pitää olla demokraattista tukea ja samalla pitää välttää yhdysmaamme lähestymistapa kaikille maille. Sitten puhuja vaihtaa englanniksi. Tämä on ainut väline, jota voidaan käyttää rahoittamaan tukemaan jatkoa, koska kun arvioidaan tuk- teknistä tukea komission aloitteesta Euroopan rakennusotirahaston puitteissa osoittaa, että vuosina 2019 ja 2020 ei ole varata mukaan näitä top-appeja olemassa Venäjän allokointien puitteissa. Lisäksi kun siirretään näitä marginaaleja mff otsakkeiden välillä, on mahdollista vain MFF-tarkastelun myötä tai käyttämällä tuota marginaalia. Kun on arvioitu kaikki erityisvalinneet, joita tarjotaan MFF-asetuksessa. Komissio oli sitä mieltä, että jouston väline on ainut vaihtoehto, jota voidaan käyttää rahoittamaan SRSP topappeja ja lisäyksiä. On tärkeää, että tiedotamme paikallisviranomaisia tästä hankkeesta ja kaikista mahdollisuuksista, joita se voi tarjota, jotta kaikki relevantit toimijat voivat valmistaa laadukkaita ja relevantteja hankkeita, jotka ottavat huomioon kansalliset uudistukset. Euroopan komission tarkoitus käyttää tätä hanketta valistustyössään jäsenvaltioissa ja EU-tasolla myös. Se zajedničkoj suradnji i vašim predlozima. Odotan innolla yhteistyötä ja, va- ja ehdotuksienne. Toivottavasti voimme saattaa päätökseen tämän mietinnön, jotta jäsenvaltiot voivat soveltaa ja, ja, ja hakea hankkeita tämän vuoden lokakuussa. Ja sitten tämä väline on hyvin tärkeä ja saattaisi jäsenvaltioita, joilla ei ole ollut hyviä tuloksia tähän asti, kun on haettu varoja. Ne voisivat käyttää paremmin näitä varoja rahastoista ja tasoittaa epätasarvoa. Kiitos. Herra Maletic varjoesittelijänä ensin. I'm very happy that we... Kiitos. Olen iloinen siitä, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että rakenneuudistukset ovat jotakin, mitä tarvitaan, mitä panna toimeen, jotta voidaan saavuttaa parempia tuloksia käytännössä. Minusta meillä pitäisi olla selkeä viesti tarkistuksissamme, nimittäin, että tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta tapahtuu uudistusten todellista kunnollista toimeenpanoa käytännössä. Me tarvitsemme tukea ja yksimielis- yksimielisyyttä eri yhteiskunnan osien kesken näitä uudistuksia varten. Meidän pitää olla varmoja siitä, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset myös ovat mukana, työmarkkinaosapuolet samoin, ja tutkijat ja eräät muutkin tahot, jotka ovat relevantteja ja tärkeitä, jotta voidaan varmistaa uudistusten kestävyys. Niin, että viime kädessä meillä voi olla teknistä tukea. Me voimme rahoittaa uudistusohjelmia jäsenvaltioiden tasolla, mutta ilman kunnollisia tuloksia, jos me luotamme vain kansallisiin hallituksiin ja sanomme säädöksessä, että tämä on kansallisten hallitusten tehtävä eikä muiden yhteiskunnan osien. Ja jos ei ole sopimusta siitä, että miten tehdään nämä uudistukset käytännössä, niin tämä pitäisi olla selkeä viesti meiltä näissä tarkistuksissa. Ja tämä on ainoa tapa varmistaa kestävyys ja kun tulokset käytännössä. Siis poliittinen tahto ensimmäisenä ja tuki kaikilta yhteiskunnan osapuolilta. Toinen asia liittyy jälleen kerran sitten niihin äh, tuloksiin, joita me odotamme rakenneuudistuksista? Onko meidän tavoitteemme saada aikaan kunnollista talouspolitiikan koordinointia? Ja onko meidän tarkoituksemme yhdistää rakenneuudistukset talouden ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin? Vai onko meidän, onko meidän tahtomme vahvistaa talous- ja rahaliittoa, mikä myös näyttäisi nousevan esille tästä esityksestä? Onko tavoitteemme yhdistää se uudistuksen, jota tarvitaan, jotta EU-varojen osalta tapahtuu parempaa, parempaa suurittamista ja parempaa varojen käyttöä. Jos me katsomme äh, esittelijän esitystä, näemme, että esittelijä on sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä hiukan enemmän uudistuksiin, jotka ovat yhteydessä kohesiopolitiikkaan, mutta tässä ehdotuksessa kenties ei näin ole. Ehkä pitäisi olla niin, että tuemme kaikkea, mutta kun on pieniä, kysymys on viime kädessä hyvin pienestä välineestä, jolla kaikkea ei voida kattaa, meidän pitäisi jollakin muotoa päättää, mitä katetaan, sillä ei ole mahdollista ratkaista kaikkea. Ja minun on mainittava vielä seuraavakin asia, tietysti listallamme, joka itse asiassa – on se, että muutetaan tätä toimintareserviä rakenneuudistuksen osalta muun muassa. Nämä ovat tietysti rakenneuudistuksia, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Minun mielestäni meidän pitää katsoa, katsommeko tässä talouden koordinointia ja talouspolitiikkaa ja talous- ja rahaliittoa vai Sekoitammeko menemään asiat jälleen kaikki toisiinsa? Meidän viesti pitäisi minusta olla selvää. Etenkin kun me ajattelemme, mikä on tulevaisuus eh, tämän rakennetustusten tukiohjelman osalta, mihin meidän pitäisi keskittyä. Minusta meidän viestimme tässä vaiheessa pitäisi olla selvä, sillä tänään me teemme päätöksiä myös tulevaisuudesta, vaikkakin eh, puhumme nyt SRSPstä ja omassa kohdassaan sitten puhumme näistä toimintareservistä, joka liittyy rakenneuudistuksiin. Tämä pitäisi olla selvää. Kun me puhumme sosiaalisesta rahoituksesta, olen iloinen siitä, että meillä on tämä komission ehdotus, jossa todella sanotaan, että käytetään joustavuusvälinettä 80 miljoonaa mikä on hyvä asia. Ja olen iloinen siitä, että me varmaan kaikki olemme, ajatellen niitä keskusteluja, joita on jo käyty, olemme kaikki yhtä mieltä tästä, miten se käyttää joustavuusvälinettä, eikä vain teknistä tukea kohesiopolitiikasta siksi, että nämä eivät ole pelkästään uudistuksia, vaan ovat yhteydessä kohesiopolitiikkaan, josta me puhumme, vaan kysymys joskin muista uudistuksista – eikä pelkästään uudistuksia, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, joten joustavuusväline ehdottomasti on jotakin sellaista, mitä tarvitaan. Mutta mikä pitäisi olla sitten viestin tulevaisuutta ajatellen? Tuleeko erillinen budjettikohta, miten se rahoitetaan, miten se yhdistetään kohesiopolitiikkaan ja muuhun ja tähän tekniseen tukeen tulevaisuudessa? Tämä on siis hyvin tärkeää on tärkeää, että olemme selkeitä tässä asiassa, koska olemme saaneet ehdotuksen komissiolta. Me olemme, olemme saaneet hyvin erilaisia mietintöjä käsiteltäväksi tähän valiokuntaan, mutta myöskin budjettivaliokuntaan ja muihinkin valiokuntiin. Ja nyt meidän pitäisi todella pyrkiä sanomaan selvästi, mikä on kohesiopolitiikan kannalta kantamme tämän välineen suhteen, joka on jotakin sellaista, jota, mitä me pyrimme tekemään. Siis pyrimme näkemään sen, mitä nyt pitäisi tulevaisuudessa tehdä. Kysymys on siitä, että, että käytännössä harjoitetaan jotakin, mikä koskee tulevaisuutta, mutta mitkä ovat, mitkä ovat nyt sitten yhteydet ja mitä on se, mitä me todellisuudessa teemme. Meidän tarkistuksistamme tämä pitäisi käydä nyt täysin selväksi. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja Krell. Kiitos puheenjohtaja. Tässä pitää vielä kerran puhua siitä, mistä nyt oikein on kyse. Ehdotusta välinettä varten SPRS tuli komissiota, jotta jäsenvaltio voitaisiin tukea niiden omissa uudistuksissaamaan sisällä, eikä vastaus ole, että nyt me teemme reformi teidän puolestanne, vaan että tuo väline, se pitäisi olla sitä varten, että asiantuntijoita voidaan antaa jäsenvaltioiden käyttöön, jotta ne voivat sitten nämä uudistukset viedä itse läpi. Eli siis teknistä apua on tarjolla ensimmäisessä osiossa sai sitä rahoitus sen takia, me vaadimme, että kun me annamme rahaa, niin sitten tarvitaan myös yhteys koheesiopolitiikkaan. Nyt sitten ehdotus on toisenlainen. No, rahoitus siis eh, ei tulisi teknisestä puolesta esittelijä. Sanoin vielä kerran, että tämä pitää tulla tuosta joustovälineestä tuon rahoituksen. Ja tämän myötä kuitenkin periaatteessa, no alkuperää oli jossa kohtaa meillä, mutta nyt sitten jokainen yhteys kohesiopolitiikkaan on poissa. Kohesiopolitiikasta ei anta sinne rahaa, joten sen takia minä puoltaisin voimakkaasti sen puolesta, että pikaisen mentäisin kohti yhteyttä pohjoispolitiikkaan ja toimittaisiin joustavammin, jotta jäsenvaltiot voisivat yhteistyössä komission kanssa saada asiantuntijoita niin rakenneuudistuksia varten ja jotta tämä koko menettely, no ettei sitä nyt enää monimutkaisteta, sillä ei nyt kyse ole siitä, että näitä uudistuksia viedään väkisin läpi, vaan että tarjotaan apua ja voidaan katsoa, että mikä on mahdollista, mikä on tarpeen, mitä voidaan tehdä. Sen vuoksi minä suosittelisin, että yhteys näihin paikallisiin ja aluetason viranomaisiin ei olisi näin tiukasti muotoiltu. Jos jäsenvaltio on pakko jo heti tuossa alkuvaiheessa, kun asuntoja lähetetään, että aina nuo alueviranomaiset pitää ottaa mukaan ja paikallistoimijat, ja heitä pitää vielä kysyä ja sitten vielä toimia, niin sitten ei tarvitse noita asiantuntijoita, joten tämä tekee kaikesta melko jäykkää ja joustamatonta. Myönnän, että no, olin esittelijä ensimmäisessä SRSP-mietinnössä. Ymmärsin tämän vasta, kun puhuin alan toimijoiden kanssa, että miten tämä käytännössä toimii. Siinä meni oman aikansa minulla mutta sitten, no tiedän, että Lambert ja minä silloin teimme tätä yhdessä, eli että silloinkin otimme askeleen taaksepäin ja sanoimme, että kyllä, rakenneuudistukset jäsenvaltioissa pitää tehdä niin kuin jäsenvaltioissa on ennakoitu, me voidaan järjestää. Ja tietysti on eri järjestelmiä eri jäsenvaltioissa, miten parlamentit ja kumppanit ja muut ovat mukana, mutta tietysti niiden pitää tehdä se kaikki puhtaasti itse, mutta meidän etujen mukaista ei ole, että me nyt vielä kerran asetamme esteitä päälle, jotta, tämä, jotta tätä välinettä voitaisiin käyttää. Tässä pitäisi olla varovainen minusta. Yksi kommentti vielä. no, tulevat euromaat, miten ne ottaisiin tähän mukaan jatkossa. Mä lähden siitä liikkeelle, että komission puheenjohtaja Juncker toukokuussa, eikäpä kun tulee MRK-ehdotukset, sitten hän puhuu siitä, millainen väline tulisi euron osalta. No, hän on tästä ilmoittanut jo, mutta sitä ei nyt tarvitsisi tulla tähän välineeseen mukaan. Uskon, että väline on menestyksekäs muuten. Ei olisi ongelmaa, että rahat olisivat loppu. Ja toivoisin mahdollisimman joustavaa sääntelyä, jossa ei ole lisää kerroksia, jotta tämä voidaan nopeasti saada käyntiin Muuten meillä olisi ongelma, että tätä ei saada lokakuuhun mennessä läpi. Ja mitä pidempään tämä kestää, niin no tällä hetkellähän ymmärtääkseni rahaa ei enää ole ja mitä pitempään meillä kestää tuossa parlamentissa ja sitten vielä käydään trilogit, niin sitten monimutkaisemmaksi tilanne muuttuu ja meidän pitäisi tässä kohtaa ottaa askel taaksepäin, katsoa asioita ja tehdä näitä muutoksia, joita esittelijä ehdotti, näitä pieniä muutoksia. Eikä pitäisi nyt tässä että keksiä pyörää uudestaan. Se ei olisi järkevää. Tämä Performance reserve keskustelun no siitä käydään pian tämän jälkeen. Tiedätte, tässä meillä on selvä kanta, mutta sitä voidaan keskustella sitten myöhemmin, kun vielä täällä, mutta tässä puhuisin puolesta, että tämä on kevyesti ja niin joustavasti eikä enemmän byrokratiaa mukaan. Kiitos. Thank you very much. On... Paljon kiitoksia. Ja Alden puolesta ja kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Tamasic, Martic ja Krell ovat puhuneet aiheesta pitkään. Enkä halua toistaa, mitä on sanottu. Enkä myöskään puhu asiasta, josta olen samaa mieltä. Mutta sanoisin jotain viimeisestä Rova Krelin mainitsemasta aiheesta, eli euron käyttöönotosta ja, ja euron politiikasta EUssa. Minusta rakennepolitiikkaa pitäisi toteuttaa ei-euromaissa paljon varoja tarvitaan kilpailukykyisen talouden luomiseksi. Jotkut teostat osoittavat, että Tsekkiä ja Slovenia lukuun ottamatta ja Slovakia lukuun ottamatta Muut jäsenvaltiot eivät ole luonut niin kilpailukykyisiä talouksia kuin pitäisi. Minä tietysti pidän eurosta valuuttana. Minä haluaisin, että eurosta tulee kaikkien jäsenmaiden valuutta. Siksi tarvitaan uudistuksia ja uudistuksia täytyy rahoittaa niissä maissa, jotka haluavat euron käyttöönsä. Kroatia esimerkiksi näin haluaa. Kroatialaisena tiedän tämän. Eli herra Junckerilla ole uutta eurostrategiaa, ja niinhän sitten käydä. olisi, olisi hyvä kiinnittää huomiota tähän asiaan. Ja tämä on osa kohesiopolitiikkaa. politiikkaa. Kilpailukyvyn parantaminen ja kohesian lisääminen en euron käyttöönottoa on erittäin tärkeää talouden tilanteen parantamiseksi. Ja haluaisin käydä keskustelua esittämästäni näkökulmasta. Euro on EUn suuri menestystarina ja siksi haluaisin, että muut liittyisivät siihen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich vertrete heute meine... Kiitos. Edustan tänään kollegani Teri Raintkää, joka on varjoesittelijä tässä asiassa. Ja nyt äh, olen esillä sen paperin, joka häneltä sain, listasi jotakin omia kommentteja. Kokonaisuudessaan meille Vihtille tässä tapauksessa tärkeää on estään, kuten että kohesiopolitiikan varoja käytetään – rahoitusaukkojen täyttämiseen muilla alueilla, tässä tapauksessa tähän rakenneuudistusten tukiohjelmaan. Me suhtaudumme tähän ylipäätään kriittisesti, niin kuin tiedätte. Haluan toistaa se, että paras panos lähentymiseksi ja jäsenvaltioiden valmistamiseksi euroon liittymisen on selkeästi kohdennettu kohesiopolitiikkaa. Me näemme kuitenkin myönteisiä, mielenkiintoisia lähtökohtia tässä mietintöluonnoksessa ehdotuksessa ja pidämme toisaalta hyvänä ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt kumppanuusperiaatteen vahvistamiseksi ja ehdotukset, jotka liittyvät siihen, että vedetään mukaan alueiset ja paikalliset hallintoimet ja myöskin taloudelliset toimijat, osapuolet ja myöskin kansalaisjärjestö. Tätä pitäisi vahvistaa. Tässä yhteydessä pidämme syvennä sitä, että rajoitetaan lisävarojen käyttöä joustavuusvälineestä. Me kuitenkin torjumme sen, että vedetään rahaa teknisestä avusta ja siirrettäisiin tähän rakenneuudistuksen tukiohjelmaan. Koko prosessin voidaan kysyä, miten tämä aiotaan toteuttaa. Miten komissio aikoo päättää, mitkä hankkeet ovat tulla tukikelpoisia, millä perusteella. Täältä puuttuu kriteerejä selkeitä menettelyjä ja tietoja niistä ja, ja sitten myöskin se, miten tehdään hakemuksia, joissa on mukana paikallisia alueellisia elimiä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ja pitäisi käyttää myöskin eräitä muitakin asioita. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä en näe. Haluatko joku muu valiokunnan jäsen puheenvuoron? Ei. Ja nyt meillä on ilo kutsua tänne vieraamme, vieraamme alueiden komiteasta, tuollaisesta sosiaalikomiteasta. Tänne he ovat esittelijöitä samasta aiheesta. Ensiksi antaisin puheenvuoron Olga Srihenille. Hän esittelee lausuntoa alueiden komiteassa tästä aiheesta. Kiitos puheenjohtajat, naiset ja herrat. Kiitos kutsusta tänne. On suuri ilo minulle edustaa täällä tänään Euroopan alueiden komiteaa. Olin AK-esittelijä, kuun tästä tukiohjelmasta – ehdotettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016 siis. Ja nyt sitten on tullut tämä uusi lausunto, josta keskustelemme tänään. Hyväksyimme sen täysistunnossamme 22.3. Tuemme varauksetta EU-toimia, jotta voidaan tukea rakenneuudistuksia, jotka ovat välttämättömiä. Tämä parantaa julkishallintoa kaikilla hallinnon tasoilla. Tämä on kaikkien uudistusten äiti Tämä on yksi tärkeimmistä EU-sosiaalisen prioriteeteista. Analyysimme on 76 prosenttia maakohtaisista suosituksista 2017 vuonna 59 kautta 69 tai 79, niin sanotaan Belgiassa, osoittivat, että alueen ulottuvuus on tärkeä ja keskittyvät paikallisiin ja alueviranomaisten toimintaan, kun ne pannaan täytäntöön yli puolet näistä suosituksista. Liittyy siihen, että vahvistetaan hallinnosta kapasiteettia vaatii, jotka saavat suosituksia, sitten että parantaa haastokapasiteettia. Niitä on 25, vaikka ongelma on vakavampi alueilla, alueella ja maissa, jotka vähemmän kehitetään tästä syystä. Pidämme hyvänä näitä hankkeita, kun niitä on ehdotettu alun perin, mutta meillä on tiettyjä ehtoja ja varaumia paikallisalueverosta ottaa tähän hankkeeseen mukaan ja argumentoida täällä kuultiin kyllä vakautta meidän kantaa. Meitä siis tämän pyysimme myös, että tämä uudistus pannaan täytäntöön kumppanuudessa eri hallinnon kanssa kontekstissa. Päättelut. Kontekstissa, joka on minusta äärimmäisen tärkeää. Teknisiä ongelmia. Voilà. Un petit problème technique avec l'ICAP. Nous avons également demandé que... Lisäksi pyysimme, että nämä uudistukset pannaan täytäntöön kumppanuudessa eri hallinnon toimijoiden kanssa. Totta kai olemme tyytyväisiä, että tämä sisältö toistuu teidän mietinnössänne myös Pyysimme komissiota suuntaviivoja, jotta voidaan koordinoida kaikkia toimenpiteitä ja rahoituksia EU:ssa, jotka liittyvät näihin kapasiteetin kehittämiseen. Tukiohjelma pyrki koordinoimaan näitä toimia, mutta itseänsä tähän asti tämä on rajoittunut varmistamaan että samat toimet eivät saa rahoitusta kahteen kertaan. Viimeinen asia. Pyysimme myös, että tukiohjelma vahvistetaan vasta sen jälkeen, kun on syvästi analysoitu sen seurauksia, ja jos tämä on vahvistettu, niin sitten rahoitustarpeet eivät ole etusijalla kohdallisuuspolitiikan miten tukiohjelma on tullut tähän asti, ja miten tulee AK-pyyntöihin vaatimuksiin. No, tällä hetkellä pitää todeta, että emme voi vastata näihin haasteisiin, sillä komissio tähän asti ole vielä tarjonnut riittävästi elementtejä siitä, että tukiohjelma on, te- on haasteinen tahansa. Tiedämme vain, että tukiohjelmaa on, siinä on tullut yli yhä enemmän hakemuksia use- useista jäsenvaltioista. Tämä selittyy sillä, että tähän ei vaita yhteisrahoitusta ja että rahoitusta ei ole riittävästi saatavilla. Tiedämme myös, että on kyse uudistuksista, joita käyn eri aloilla, mutta jotka ovat strategisia aloja, avoimuuden puute on AKn mielestä valitettava. Pyydämme, että täydentäviä tietoja saataisiin tukiohjelman suoritumisesta ja AK varmistaa, että tämä valistetaan 2020 jälkeen vain, jos arviointi on positiivinen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että komissio on jo päättänyt, että tukiohjelmaa pitäisi jatkaa 20 vuoden jälkeen kun pohditaan uusia välineitä rakennusten tasolla. Välineistä on ilmoitettu etenemissuunnissa, jolla pyritään parantamaan tuo, mitä se julkaistiin joulukuussa viime vuonna. AK kritisoi tätä uudistusta useista syistä. Väline perustuu eri tukiyhdistelmälle, jotka tuovat EU-budjetista ja teknisistä avustuksista, joita tukiohjelma tarjoaa. Tämä on vastausena jäsenvaltioiden ja sille, että se panee täytäntöön monivuotisia uudistuksia meistä. Rahoitusresurssien riittämättömyys ei ole pääsinen syy siihen, miksi uudistukset ei ole pantu läpi tai miksi tehdään liian hitaasti. Toinen syy meistä tuntuu olevan se, että ei ole tarpeeksi sitoutumista kansallistasolla ja tätä on kuultu täällä jo aikaisemmin, mikä tuo mukanaan muitakin ongelmia, kuten tekniset monimutkaisuudet, kapasiteettiin puuttuminen hallinnollisesti ja se, ettei sosiaalisia vaikutuksia tunna tarpeeksi hyvin. Tämä on hyvin hankalaa. Tämä johtaa siihen, että makaiset suositukset on määritelty ennenaikaisesti, mutta niitä ei panna täytäntöön johdonmukaisesti ja päättäväisesti komission ehdotus ei tarkastele näitä kysymyksiä. Sinä ehdotetaan tällaista keskitettyä lähestymistapaa, joka johtaa siihen, että alue- ja paikallistason toimijat suljetaan ulkopuolelle. Meistä tämä on ristiriidassa kohdistupolitiikan tavoitteiden kanssa. Ja jos ajatellaan monitasoista hallinnointia, niin kuin olemme puolustaneet että monesti ja kysymyksissä olemme sitä mieltä, että, että kohesiopolitiikka seuraavassa MLKssa sille sisältää myös tuki rakennustukselle sillä että nämä uudistukset johtavat alueelliseen kohesioon. Tästä syystä kohesiopolitiikan, mutta se tarvitsi resursseja tästä syystä. AK hyväksyi ensimmäinen helmikuuta päätöslauselman, jossa hylätään vankasti komission ehdotus, jonka tavoitteena on muokata tätä sääntelyä, jonka myötä voitaisiin käyttää tuota reserviä ja markkinoiden voidaan tukea näitä uudistuksia. Dans cette résolution, le comité de... Tuossa päätöslausemassa AK pohtii sitä, miten komission ehdotus mukautuu yhteen toissijaisuuden kanssa. Totta, mutta koisiopolitiikan tavoitteena ei ole tukea alueellisia reformeja valtiossa, vaan se, että vähennetään eroja alueiden välillä. AK jos olisi siitä, että ehdotus, jonka myötä pyritään pyytämään, pyytämättä yhteisrahoitusta, vaikuttaa siltä, että täällä uudelleen kansallistettaisiin kohesiopolitiikkaa. Tässä on myös muitakin ristiriitoja sen verran, kun käytetään toisaalta näitä eri varoja tässä tapauksessa ja kun toisaalta on tätä aihekohtaista keskittymää niin kuin on määritelty sääntelyssä. On huolestuttavaa, että tässä kohtaa ottaisi tulla juridista epävarmuutta ja lykkäyksiä, kun panna täytetään näitä ohjelmia, jotka saavat eri varoja. Aakosta otettava, että hanke ei ole, se on tarkoitus huomata komissiossa. Täältä pohjalta taloudellinen komitea on vastustanut komission ehdotusta ja on valmis käyttämään käyttämään sen kaikkia valtuuksia ja viemään asian tuomioistuimeen pöytäkirjan kaksi mukaan, joka liittyy toissijaisuus- ja Kysymyksiin Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat alueiden komitean nimissä ja odotan innolla tulevaa yhteistyötämme näistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you very much for this very... Paljon kiitoksia tästä erittäin yksityiskohtaisesta lausunnosta aloitteen ko- komitean puolesta. Ja nyt herra Pomieri, toinen esittelijä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset hyvät aluekehitysvaliokunnan jäsenet. Meidän valiokuntamme on saanut kaksi kuulemispyyntöä parlamentilta ja me laatimme lausunnon tästä Arseara Ivaskan kanssa 14. maaliskuuta. Meidän mielestämme nämä komission kaksi ehdotusta pitäisi nähdä laajemmassa yhteydessä, jotta voisimme todella kehittää talous- ja rahaliittoa ja saadaksemme aikaan aitoa lähestymistä ja kasvattaaksemme vaurautta. Tämä lausunto viimeisimmän Ekosakin lensätiedotteen kanssa, jonka näette täällä huoneen sisäänkäynnin luona. Niissä me tarkastelemme rakennerahastoja niiden yleisten tavoitteiden näkökulmasta, mutta sen lisäksi on olennaista, että valtiot noudattavat kumppanuusperiaatetta ja että ne osallistavat talous- ja sosiaalikumppanit ja kuuntelevat kansalaisyhteiskuntaa tehdessään rakenneuudistuspäätöksiä. Niillä pitää täysin soveltaa käyttäytymissäännöstöä, joka on osa Euroopan rakennerahastoasetusta. kumppanuusperiaatteen täyden kunnioittamisen varmistamiseksi pitäisi hyödyntää läheisyysperiaatetta. Jäsenvaltioiden pitäisi saada varoja, jos se ei ole osallistunut, osallistunut kansalaisyhteiskuntaa monivuotisen paketin tarkastelun. Me emme halua konsultaatiota, vaan todellista menettelyä, joka todella osallistaisi kansalaisyhteiskuntaa. Kuten Roman Maletic sanoi, vuonna 2017 16 jäsenmaata teki 270 äh, hakemusta 80 miljoonan euron edestä. Mistä on hyvä, että ohjelman rahoitusta on kasvatettu, mutta esitimme epäilymme toimenpiteen tehokkuuden suhteen, koska näin jäsenvaltioiden ehdotuksen vuoksi ohjelmien rahoituksen pitäisi toteutua niin, että muiden ohjelmien rahoitusta ei vaaranneta. Siksi olemme täysin samaa mieltä Tomasicin kanssa. Koska varojen kysyntä on paljon suurempi kuin tarjonta, komission täytyy määritellä selkeät säännöt uudistusprojektien valintaa varten taaten samanvertaisen vertaisen pääsyn rahoitukseen. mitä valintakriteereihin tulee, meidän pitäisi tukea, voida tukea jäsenvaltioiden ehdotuksia, jotka e, e, tukevat EUn yleisiä tavoitteita ja niitä e, toteutumista pitää siis seurata talouspolitiikan ohjausjakson kriteerien mukaisesti, tarkastella kuinka paljon työpaikkoja luodaan – kuinka paljon hyviä työpaikkoja lyödään, miten kilpailukyky paranee teollisuudessa ja palvelusektori ja miten julkisten palveluiden ja hallinnon taso paranee. rakennerahasto-ohjelmissa unionin ei pitäisi ainoastaan tarkastella EU-rahoitusta – Se raatusta toteutetaan läheisyysperiaatteen mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää toimia vastuullisesti. Sitten puhuisin niistä jäsenvaltioista, jotka eivät ole euroalueen jäseniä vielä. Tässä meidän pitäisi ajatella euroalueen mahdollista laajentumista ja pitäisi varata lisävaroja tämän vuoksi koska tämä on sopimuspohjainen velvoite. E- euroalueen ulkopuolisten maiden edistämistä täytyy seurata EU-tasolla ja täytyy jakaa hyviä käytänteitä koko prosessiin kautta. Siksi ECOSOC ehdottaa, että meillä pitäisi olla ad hoc tiedotusalusta tätä tarkastusta varten. Kiitoksia, että saimme kuulla Ekosokin ja alueiden komitean mielipiteet olemme kuulleet myös varjoesittelijöitä. Ja nyt kuulemme komission edustajaa, from Mary McCarthyä. Teillä on puheenvuoro. Uh, thank you very. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta ja myöskin lainsäädäntöpäätösmaluonnoksesta, jossa on muutoksia komission tämän rakenneuudistusten tukeohjelman asetukseen. Olemme tuottaneet, että todenta tällä salissa yleisesti on tukea sille työlle, jota me teemme tämän asian parissa. Haluaisin nyt selkeyttää muutaman asian, jotka liittyvät tarkistuksiin. Me olemme rajoittaneet tarkistuksen tai muutoksen sellaiseksi, että siinä on mahdollisimman vähän muutoksia. Miksi? Siksi, että asetus on, on hyväksytty juuri viime toukokuussa, joten ei vielä ole kulunut edes vuosi siitä, kun se on hyväksytty, joten en haluaisi muuttaa liikaa siinä, koska mm, monista monista kohdista jo päästiin alkuperäisessä tekstissä keskustelun jälkeen sopimukset olemme rajoittautuneet omissa muutoksissamme siihen, mikä on todella välttämätöntä ja mikä meidän mielessämme on ollut välttämätöntä on ollut budjetin laajentaminen 80 miljoonaan, koska kysyntä on kasvanut kahdella kierroksella, jolloin tätä on sovellettu. Ja toinen elementti oli se, että tätä laitettaisiin koskaan myöskin euroalueen ulkopuolisia maita ja niiden euroon liittymisen helpottamiseksi. Me kuulemme paljon talouden sietokyvystä, ja tämä on, on yksi syy siihen, miksi olemme helpottaneet niitä maita, jotka eivät kuulu eurovyöhykkeeseen, koska kriisin jälkeen, talous- ja rahoituskriisin jälkeen oli selvää, että jäsenvaltiot eivät ole riittävästi käyttäneet aikaa voimakkaiden, kestokykyisten instituutin rakentamiseksi, jotta ne selviäisivät kriisistä. Ja tämä on merkinnyt erityisiä ponnisteluja eurovyöhykkeen ulkoisille maille, jotta ne voisivat valmistautua liittymisen eurovyöhykkeeseen. Tämä siis taustaksi näille muutoksille, joita olemme esittäneet. Meistä oli keskustelussa mielenkiintoista kuulla ehdotus, tukiehdotukselle, joka koskee rahoitusta. Me olemme myöskin todenneet, että monet asiat, jotka on otettu esille tänään, ovat olleet keskustelun kohteena jo silloin, kun keskusteltiin tästä tukiohjelmasta – ja tämä kumppanuus on periaate, joka oli mukana silloin, kun ensimmäistä kertaa että keskusteltiin, silloin syntyi kompromissiratkaisu, joka koski sitä, miten me pystyisimme olemaan osallistavia lähestymistavassamme. Rakenne, joka meillä on lähestymistavassa, on tehokas järjestelmä, joka toimii hyvin. Tässä mekanismissa on sellaisena kuin se nyt on. Siinä on myöskin tilaa ja rooli paikallisille ja alueellisille viranomaisille. Ja artiklassa kaksi asetuksessa todetaan, että rakennusohjelmat antaa tukea kansallisille viranomaisille, joihin sisältyvät myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset. Ja tämä on siis kumppanuuden henki. Tässä se tulee mukaan. Me olemme olleet iloisia kuullessamme siitä, että pitäisi keskittyä liittyä hallinnolliseen tukeen, siis julkishallinnolle, koska meidän mielestämme se on keskeinen osa sitä työtä, jota me teemme, <clears throat> jossa on paljon kysyntää, jolle paljon kysyntää jäsenvaltioissa, sinnekin haluaisimme vetää sen tähän mukaan. Me varmastikin voimme, jos on tarvetta, antaa esimerkkejä siitä työstä, jota olemme tehneet, jos tarvitaan tietoa siitä, minkälaista tukea on annettu <clears throat> olemassa olevassa mekanismissa. Kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa voin sanoa, että olemme iloisia siitä, että näemme, että on tukea. Se on ilmaistu täällä ja odotamme mielenkiinnolla jatkokeskusteluja. Kiitos. Thank you very much. Miss Tamasic, would you like? Rauha Tamasic, haluaisitko esittää loppupuheenvuoron? Eh, želim se samo zahvaliti svima koji... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Toivottavasti yhteistyö on hyvä, kun teksti vielä viimeistellään. Kiitos. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Kuten sanoin, meillä oli ensimmäinen mielipäinvaihto tänään ja laajempi keskustelu Jakosakin ja AKT edustajien kanssa. Valiokuntamme näkökulmasta lainsäädäntö on kiireellistä. Ja tuo Rova Krelli ja täysin siinä, että on tärkeää tukea ehdotusta, jos haluamme tuloksia aikaa. Siksi meillä on aikatauluehdotus tarkistusten takarajan maanantaina 14. toukokuuta kello 5 iltapäivällä. Missä tapauksessa voisimme äänestää tästä kirjallisesta lainsäädännöstä 20. kesäkuuta kokouksessamme? Joten pyydän teitä valmistelemaan tarkistuksia. Kiitos esittelystä esittelijälle. Kiitos keskustelun osallistujille. Sitten seuraava estyslistan kohta. Kuten mainitsinkin, nyt keskustellaan Maailmanpankin edustajien kanssa kohesiopolitiikan toteuttamisen tulevista periaatteista ja lähestymistavoista. Maailmanpankki on laatimassa raporttia alueet, perässä alueiden roolin uudelleen miettiminen ja sellaisten tekijöiden tunnistaminen, jotka stimuloivat kasvua tai syventävät eriarvoisuutta Euroopan alueella. Toivottavasti tervetulleeksi herra Bodwikin. Pyydän anteeksi ääntämisestä. Se verheitä koko ajan ja Thomas Farrell Maailmanpankista. Oliko tämä tarpeeksi täsmällinen ääntämys? Joka tapauksessa tervetuloa valiokuntaamme. Me teillä on noin 20 minuuttia yhdessä könttänä. Ja sitten keskustellaan valiokunnan jäsenten kanssa. Ja kysymyksiäkin todennäköisesti on. Ja teillä on mahdollisuus vastata. Ken haluaa aloittaa. Thank you very much for the warm welcome. Kiitos, on Christian Bodevik. sitten meni oikein hyvin. Työskentelen Maailmanpankille. Työskentelen EU-ssa osallistuvan kasvun kysymysten kanssa Maailmanpankki laati kertomuksen vuosi sitten, jossa puhuttiin Euroopasta konvergenssikoneena, eli katsomme globaalisti alueita ympäri maailmaa ja huomasimme, että ei ole mitään muuta aluetta maailmassa, jossa lähentyminen on tapahtunut paremmin ja nopeammin kuin Euroopassa. Tämä johtuu EU-sta tietysti, No tuo Convergence Machine-termistä on kritisoitu. Moni on sanonut, että tämä ei enää toimi yhtä hyvin tämä kone, ikään kuin nyt olemme kanssa tätä uudestaan. Ja yksi ulottuvuus, tarkastelemme, on tietysti alueellinen lähentyminen ja kohesio, joten tässä mielessä olemme tehneet tätä työtä, jonka kollegani Thomas Farol esittelee teille hetken kuluttua kertomus, josta puhumme tänään. Lanseerataan toukokuussa, joten nyt voimme puhua löydöksistä jo nyt. Meitä kiinnostaa keskustella tietysti ja näkemysten vaihto, koska voimme tarjota näkymiä siitä, mitä tapahtuu Euroopassa, mutta on myös mielenkiintoista, että globaalisti ymmärrämme, millaista diskurssia käydään EU:ssa. Nyt annan puheenvuoron kollegalle Tom Frollille. Thanks very much, Christian, and thanks for having... Kiitos Christian ja kiitos siitä, että olemme täällä tänään, samalla täällä tänään Katsotaan, saanko kuvat toimimaan. No niin, niin lähti liikkeelle tästä kuvasta. Tässä on PKT-henkeä kohti NUTS kolme alueilla kautta Euroopan. Tämä ei varmaan mikään yllätys kenellekään. Tämä nyt osoittaa sen, mikä me kaikki jo tiedämme, että talouden tulokset vetäkaudut tasaisesti. Tämä on jotakin sellaista, mistä että mistä me odottaisikaan, että kaikki olisi samantasoista kaikkialla, mutta täällä on tietysti vaikutuksia. Siellä on vaikutuksia alueelliselle ja sosiaaliselle kohesiolle, jossa on suuria eroja talouden tuloksissa tuotan, eri alueilla, ja sillä on vaikutuksia kaiken kaikkiaan talouden tuloksiin. Ja suuret erot vievät, vievät pohjaa pois koko talouden tuloksilta kautta EUn. Niin, tämä lähestymiskone Euroopassa edelleenkin on hyvin voimakas, mutta se on kohdannut viime erinäisiä haasteita. Tässä näemme, mitä lähestyminen tällä hetkellä on. Tuo linja menee alaspäin, näemme siis tätä lähentymistä tätä kautta. Vuonna 2000 kriisin sakenemme hyvin voimakasta lähentymistä. Vihreä linja osoittaa maatasolla voimakasta, jolloin keltainen linja osoittaa sen alueellisella tasolla, mutta kriisi lopetti tämän prosessin ja vasta nyt olemme hitaasti näkemässä, että tällainen samantyyppinen lähentyminen on taas palaamassa Otamassa muutakin kuin syklisiä asioita, koska tämä oranssi linja osoittaa sen, mitä tapahtuu NUTS 3 tasolla. Ja me näemme, että se on myöskin silloin, kun on ollut voimakasta kohesiota, eli rakentallisia asioita, mikä liittyy kaupungistumiseen ja teknologiaan, joka keskittää toimintaa tietyille tasoille alueille, ja tämä on jotakin, mikä tulee jatkumaan. On joitakin asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun me jostain puhuttu viime aikoina – pyritään teknologian ja kaupan toimiston siirtäminen ulkopuolelle offshoring, sen kautta tapahtuu painetehokkuudesta lähentymiseen. Puhumme paljon, paljon teknologista robotista. Tämä prosessi on käynnissä aika pitkään, mitä näemme nyt tässä, on se, mitä tapahtuu viimeistä kahden viiden, viimeisen vuosikymmenen aikanaan vähentymistä ruumiissa työssä ja myöskin huomattavaa lisääntymistä sitten työssä, joka on enemmän kognitiivista ja taitoja, jo, ja myöskin taidossa syntyy suurempaa palautetta. Tämä koskee myöskin teknologian alueita, ja tällä on alueellisia vaikutuksia, sillä yritykset, jotka ovat teknologian eturintamassa ja missä ja henkilöt, jotka ovat tällä alueella myöskin pätevimpiä keskittyvät tietylle alueelle, tämä aiheuttaa sysäyksen myöskin siinä, miten asetetaan, voidaan antaa tavoitteita lähestymiset. Tässä raportissa me puhumme erityisesti siitä, että on alueita, jotka ovat jääneet jälkeen kohesiopolitiikan puitteissa, mitä tässä on tapahtumassa. Tässä näemme kuvan kahden tyyppisestä jälkeen jääneisyystä kohesiopolitiikan puitteissa. Vuonna 2015 oli tämä aloite, joka koski näitä alueita, jossa oli siis alueet, joilla tulo oli alhainen, on merkitty violetilla tuonne ylös, kysymys alueista, jotka ovat köyhempiä keski Euroopassa, ja sitten on alhaisen tulon alueita, jotka eivät ole kasvaneet Etelä-Euroopassa pääasiassa. Kysymys on hyvin erilaisista taustoista näiden kahden alueen välillä. Eli alhaisen tulon osalta on nähtävissä suuria eroja niiden alueiden osalta, jotka, jos on kasvua, alueita, jotka ovat Puolassa ja Romaniassa verrattuna johonkin alueisiin Unkarissa ja Bulgariassa silmipistävää tässä on se, että jos katsoo tätä kasvun projektoria viime vuosien aikana, silloin näkisi, että tällainen mm, käänne, joka koskee näitä alhaisen kasvun ja alhaisen tulon, jotka ovat nyt alhaisen kasvun alueita 2025, ovat sen tason alapuolella, joka on alhaisen tulon alue. Tähän liittyy kaksi viestiä kohesiopolitiikalle. Toinen niistä on se, että niille alueille – jotka, joiden pitäisi päästä tästä keskitulon loukusta ulos, on hyvin tärkeää, että harjoitetaan kohesiopolitiikkaa, mutta alhaisen tulon alueille todellisuus on se, että lähestyminen ei tule jatkumaan samassa tahdissa jatkuvasti. Ja todellinen haasto kohesiopolitiikalle seuraavalla ohjelmakaudella näille alueille on se, että <clears throat> vältetään tuo keskitulon loukku, miten pidetään yllä tuottavuutta ja kasvua silloin, kun palkat alkavat nousta huomattavasti. Jos me katsomme nyt ennen kaikkea alhaisen kasvun alueita, todellinen haaste, kun puhumme tästä keskitulon loukusta, on tuottavuuden lisääminen ja se, että pyritään lisäämään tuottavuutta ja samaan aikaan lisätään työpaikkoja. Tässä pari asiaa. Vasemmalla näemme alhaisen kasvun alueet, keskellä me alhaisen tulon alueet ja, ja nuo alhaisen tulon alueet ovat kasvamassa nopeasti, mutta samaan aikaan työpaikkoja jonkin verran myös menetetään, mutta alhaisen kasvun alueella on hyvin pysähtynyttä tuottavuutta ja merkittävää työpaikkojen vähentymistä. Ja <clears throat> tämä kasvu tapahtuu työpaikkojen kustannuksella, eli joten tässä on todellinen haaste, josta pitäisi päästä. Ja on keskeistä politiikallisen tavoitteille näillä alueilla, että näitä talouksia saadaan sellaisille sektoreille, jossa tehdään tuotteita, joilla voidaan käydä kauppaa. Tällä hetkellä keskitytään paikalliseen kysyntään, mikä <clears throat> ei ole kestävää, kun katsotaan, mitä tapahtuu kriisin aikana. Ennen kuin siirrymme myös tästä alhaisesta kasvusta ja alhaisesta tulosta eteenpäin, on tärkeää korostaa sitä, että näillä alueryhmillä on kummallakin samantyyppisiä asteita. Tarina oli se, että sanotaan, että alhaisen tulon alueet olisivat menestyneet toimivat, menestyisivät kohtuullisesti, vaan meillä on tämä kysymys, joka liittyy siihen, että lähestyminen tulee hidastumaan, se on haaste, mutta myös kysymys, joka liittyvät tuloksiin työmarkkinoilla. Näemme, että työpaikkojen määrä vähenee ilman tätä nopeaa kasvuakin ja sekä tapahtuu alhaista osallistumista työmarkkinoille ennen kaikkea naisten keskuudessa. Nämä jälkeiset alueet, niissä on 10 prosentin alhaisempi naisten osallistuminen työmarkkinoilla kuin eu keskimäärin. Kun katsomme Italiaa, niin jälkeiset alueet, niissä on 25 prosenttia naisten osallistumista työmarkkinoille kuin alueille, jotka eivät ole jälkeenjääneitä. Joten tämä voi olla alue, jolla kasvua voitaisiin tukea ja myöskin sosiaalisia vaikutuksia. Ja, ja sosiaaliset ovat myöskin sosiaalisesti jäämässä jälkeen. Ja jos katsotaan äh, näitä akseleita tässä, meillä on BKT ja sitten sosiaalisen kehityksen indeksi, joka koskee sosiaalista tuloa, joka liittyy sellaisiin kyöihin kuin terveys, taidot, tiedon saatavuus, yleisesti ottaen mahdollisuudet yksilöille mm, parata tilannettaan ja alhaisen eh, tulon eh, alueiden osalta ja alhaisen kasvatulojen osalta voimme todeta, että ei pelkästään tulokset ole alhaisia, vaan ne ovat nytkin jäämässä jälkeen talouden tuloksen, kun nämä vaurastuvat, nämä tulokset paranevat, mutta on totta, että näiden tulojen, tulosten parantamisella on vaikutusta kasvuun. Ja kun katsomme tästä eteenpäin, niin uskomme, että tämä on hyvin tärkeä <clears throat> tavoite sen sieltä katsotaan vain pelkästään BKT kehitystä ja kasvua henkeä kohti kohesiopolitiikan tavoitteena. Joten viesti tästä raportista <clears throat> kohesiopolitiikalle on, että se voi, että pitäisi päästä mennä pitemmälle kuin ajatella pelkää lähestymistä BKT per henkilöperiaatteessa. Tässä pitäisi olla kaksi erityistä autoita, pitäisi keskittyä alueiden potentiaaliin ja pitäisi erityisesti keskittyä kasvuun työpaikkojen luomiseksi ja pitäisi myöskin katsoa, minkälaisia mahdollisuuksia, minkä laatuisia ne ovat, eli mitata sosiaalisen edistymisen tehtyä sosiaalisen edistymisen toimijoiden ja henkilöt, missä tahansa ne ovatkin, että on yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa. En, en nyt puhua paljon yksityiskohtaisesti tästä, mutta ajatus taloudellista potentiaalista ei ole mitään uutta. Se on ollut osa ajattelua jo uskoakseni alusta lähtien, jos mennään viime ohjelmakaudelle ja Bakrin mietin raporttiin silloin, niin tämä oli asia, josta keskusteltiin. Mitä tulee siihen, että muutettaisiin operatiivisesti tämä politiikassa paikan päällä, se on hiukan eri tilanne. Me olemme kokeilleet taloudellista mallia ja katsomme, mitä voisivat olla odotetut tulokset PKT per henkilöalueelta kolmen tyyppisellä vahvistuksella ihmispääomaa paikallisella tai fyysillä sektori- sektorikohtaisilla vahvistuksilla. Ja näistä voidaan sanoa, että näiden kautta Tänne kautta siis syntynyt 7 prosenttia BKT henkeä kohti nämä vaikuttavat 70 prosenttiin. Ja on tärkeää katsoa, mitä voisimme odottaa tapahtuvan jollakin alueella. Ja välineenä tämä on jotakin sellaista, mitä voitaisiin käyttää sen tarkastelemiseen, mitä voitaisiin odottaa ohjelmakaudella, mutta kohesiopolitiikan osalta pitäisi katsoa kahta asiaa. Kuokin alueelle pitäisi ajatella sitä, mitä erityispiirtein olla vahvistaa tätä potentiaalia, hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä on, mutta saman aikaan pyrkiä vahvistamaan näitä pitkällä tähtäyksellä. Tässä on siis pari karttaa, mitä, mitä tämä merkitsee. Tämä on siis tulos tästä talouden mallista, mitä vihreämpi ja tuumempi alue – Niillä on korkein BKT-henkeä kohti tässä mallissa, ja mitä violetimpi, mitä tummempi violetti, sitä alhaisempi. Ja tämä vastaa juuri sitä, mitä oikeastaan odotetaan nykytilanteessa. Oikealla hiukan eroa sitten siitä, mitä tämä malli sanoisi sitä, minkä pitäisi olla BKT ja mikä se sitten on. Tämä on talouden malli, mutta minkä tuosta katsoa tätä toisaalta Siksi, että jos katsoo tätä kautta Euroopan, huomaamme, että on noin sata aluetta, jotka alihyödyntävät potentiaaliaan. Jos ne täyttäisivät, saavuttaisivat se, mitä tämä potentiaali tarjottaa, niin täyttäisivät paremmin tämän kasvun tavoitteen, että on paljon potentiaalia monilla Euroopan alueilla mennä pitemmälle kuin missä ne ovat tällä hetkellä. Ja toinen asia sitten on se, että kun ajattelemme sitä, miten mihin, te, mihin keskittää eh, kohdistopolitiikan prioriteetteja, niin jotkin alueet, ne jotka ovat tuossa oikealla eh, violetteina, verrataan vaikka Bulgaria ja Romaniaa, malli osoittaa meille, että alueilla Bulgariassa on paljon potentiaalia, joka perustuu siihen, mitä nykyisin, mitä nykyisiä erityis- tai piirteitä on mennä pitemmälle, mutta Romanian osalta tämän eh, kasvun pitäisi olla sitä, että mennään syvemmälle tässä kehittämisessä. Sama koskee jotakin Italian alueita. On syytä kasvattaa potentiaalia pitkällä tähtäyksellä, mutta se, että ymmärtäisin, mitä ovat nämä erityiset mahdollisuudet, niin pitäisi katsoa, mitä tämä merkitsee. Ajatellen sitä, että miten pitäisi tasapainottaa prioriteetteja. Tämä on hyvin skemaattinen lähestymistapa, joka me olemme ottaneet raportissamme ja joka heijastuu näistä. Ja viesti oli siis se, että kohesiopolitiikka, sillä tehdään monia erilaisia asioita, mutta tällä hetkellä kysymys on nimenomaan eh, sektorikohtaisesta kehityksestä ja, ja siis työssä voi keskittyä sektorikohtaisiin eh, toimiin, mutta niin me sanoisimme, että täytyy olla voimakkaampi panostus tällaisiin eh, poikkileikkaaviin tekijöihin, jotka voivat todella edistää alueiden eh, erityisvahvuuksia ja muun muassa puhua viidestä tärkeästä politiikan alueesta, jotka on makroympäristö, alueellinen yritys, ympäristö, kaupungistuminen, taidot ja instituutiot. Ja raportti puhuu voimakkaasti siitä, että pitäisi kohdallisuuspolitiikassa painostaa, painottaa nimenomaan näitä. Tämä tietysti vaikuttaa instru- instrumentteihin myöskin kohdallisuuspolitiikan koordinointiin suhteessa muihin politiikkoihin ja muihin instrumentteihin rahoitukseen. Ja sitten vielä viimeiset kalvot, niissä puhutaan näistä muustamista politiikan alueista, eikä liiketoiminnan ympäristö, yritysomainen ympäristö, puhumme siitä, miten kriittisen tärkeää nimenomaan naisen kasvun alueella on se, että keskitytään tuotteisiin, jotka ovat sellaisia, niin voidaan käydä kauppaa, mitä tämä merkitsee yritysten ja investoijien kannalta. Me puhumme nyt pelkästään yritysten koosta, ja on tunnettua se, että jälkeen näillä alueilla yritysten koko on pienempi kuin alueilla, jotka eivät ole kenetä, mutta myöskin alhaisen kasvun maissa on pienempiä yrityksiä, jotka keskittyvät siis tuotteisiin, jotka, joilla ei sinänsä ole kaupallista kaupankäynnin merkitystä. Uh, working at the regional level, and what it's found is that there are vast... Ja sitten on valtavan suuria yrityksiä, jotka liittyvät myöskin alueellisiin äh, yritystoiminnan ympäristöihin pelkästään maan siis maiden välillä, vaan myöskin maiden sisällä yritysten välillä. Ja tämä osoittaa sen, että yritystoiminnan ympäristön parantamisella on merkittävä vaikutus yritysten tasolla, voittoon, kasvuun ja investointien tasoon. Joten jos painotetaan enemmän alueellista ympäristö, yritystoiminnan ympäristön sillä saadaan aikaan parempaa tulosta. Toinen on sitten kaupunkiteminen. Tässä on paljon yksityiskohtiin. Tässä on Romania ja se osoittaa violetilla kaupungit, joissa on vähintään 30 000 asukasta, ja tämä osoittaa sen, että väestö keskittyy näihin tois, toisiaisiin kaupunkeihin, niin, mutta myöskin tapahtuu suurta kaupungistamista. Ja viesti oli siis se, että nämä toisen, toisiaiset kaupungit edustavat valtaisaa potentiaalia, mahdollisuuksia, joita on alihyödynnetty kautta Euroopan todennäköisesti. Kohesiopolitiikka nyt jo merkittävästi korostaa kaupunkeja, enemmänkin voidaan tehdä. Kaupungit edustavat aluetta, jossa kohesopolitiikan pitäisi pyrkiä keskittyä enemmän pääsemään eteenpäin, pitäisi päästä eroon vääristymistä, jotka johtavat tehottomaan kaupungistumiseen, esikaupunkien muodostumiseen. Mutta tärkeää on myöskin se, että kaupungit paremmin sidotaan siihen ympäristöön, jossa ne ovat niin, että voivat vetää mukaansa köyhimpiä alueita. Taidot ovat toinen asia, jota olemme korostaneet erityisesti. PISA tuloksia vuodelta 2012. Vihreällä ovat eri Italian alueet ja keltaisuvat jotkin maat. Tämä osoittaa silmiinpistävää jotakin Italiasta. Italian kanssa tämä kenties on dramaattisempaa kuin muiden maiden tapauksessa, mutta erot ovat hyvin suuria eri alueiden välillä. Näemme, että parhaiten menestyvät alueet Italiassa ovat samalla tasolla kuin Euroopan huippumaat, mutta arhaiten menestyvät huonommiset ovat alhaisemmalla tasolla Euroopassa. Ja tällä on selkeitä vaikutuksia, kun me puhumme esimerkiksi teknologisista muutoksista tai mahdollisuuksista, joita yksilöillä on olla kilpailukykyisiä samalla tavoin kuin ää, ää, yrityksillä. Tämä on enemmän kuin pelkästään ää, täällä on merkitystä sikäli, että hyvin kriittisiä ja hyvin tärkeitä ajattelen koko alueen kehitystä. Ja sitten vielä viimeinen asia, jota puhumme usein tällaisena elefanttina huoneesta ja asennosta hyvin vaikea puhua, mikä on instituutio. Me usein puhumme näistä, mutta emme pelkästään Euroopassa. Puhumme niistä kaikilla maailmassa, maailman pankissa. Instituutiot ovat usein yhteydessä siihen, mikä on talouden, mikä on talouden tulokset viesti on se, että on moni, paljon institutionaalista vaihtelua alueiden välillä, paljon potentiaalia, jota parantaa tilannetta. Jos kaikki alueet kaikissa maissa voisivat parantaa keskitasoa, siirtyä tai keskitasoa johtotasolle maan sisältä, voisimme merkitä huomattavia muutoksia. Haluaisin lopuksi vain todeta, että tässä raportissa – emme puhu pelkästään instituutioista, vaan yleisesti, että kohesiopolitiikan täytyy olla enemmän alueisiin keskittynyttä. Ja mitä se merkitsee? Että kun me puhumme instituutioiden parantamisesta, se ei merkitse sitä, että minun kaltaiseni ihmiset esittelevät raportteja, eikä se tule mistään politiikasta, joka lähtee liikkeelle jo keskitetysti, joka asettaa tiukkaa ehdollisuutta ja tiukkoja sääntöjä ja menettelyjä. Se lähtee sitä liikkeelle, että alue ja paikallishallinto todella pitää omanaan tätä politiikkaansa, on selkeästi mukana sen valmistamisessa, mutta se vaatii myöskin voimateknistä teknistä tukea, jolla voidaan rakentaa kapasiteettia. Aloite, joka otettiin silloin, kun käsiteltiin näitä jälkeen näitä alueita, luotiin se ohjelma, se, os, se oli lupaava ja se varmastikin jotain sellaista, kun mennään seuraavalle ohjelmakaudelle, jonka pohjalta voitaisiin, jota voitaisiin vahvistaa kehityspolitiikassa. Tähän minä lopetan tämän raportin. Tämä raportti tullaan julkaisemaan muutaman viikon kuluttua, kuten Kristian mainitsi. Ja meillä on toinen äh, raportti, jonka otsikoltaan Growing United, joka sitten vain pari kuukautta sitten julkaistiin, joka on myöskin äh, Meillä on myöskin työtä, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kiitos. Thank you. Thank you very much for the very... Anna, kiitoksia erittäin kiinnostavasta esityksestä. Onko meillä elefantti täällä kokoussalissa. Ehkä meillä on. Nyt on teidän kollegat Roy. Paljon kiitoksia informaatiosta. Meiltä meni ohi tuo ensimmäinen osa. Osaaminen. Mutta bisnesympäristöstä ku näistä kattavista teemoista. Jos ajatellaan talouspolitiikan ohjausjaksoa ja maita, joille on uudistussuunnitelmat, se on jotakin enemmän kuin kohesiopolitiikka nykyisellään. Siinä on enemmän kysymys tiedon levittämisestä, energiasiirtymästä ja muusta. Tästä alkaa tulla raskas taakka kohesiopolitiikalle. Voisitko sanoa jotain enemmän EUn komission rakennemuutos politiikassa sen tukemiseksi on olemassa ohjelma. Voiko näitä eri lähestymistapoja yhdistää? Sehän voisi olla ratkaisu. Voisi mahtavaa, jos me olisi joko alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin tai jostain puolesta välistä alkaa lähestymistapa-alueella. Mutta mitä te, te olette? Aluepolitiikkaa vai talouden uudistuspolitiikkaa? Kummasta tässä nyt oikein puhutaan? Kiitos, Rova Maletic. Collect, I'm sorry. We will collect. Me niin, puutetaan kommentit ja kysymykset ja sitten sä voit puhujat vuoron. Kiitos ja kiitos esityksestä. Olen hyvin tyytyväinen sitä, että nyt saatiin taas uusi tutkimus, joka osoittaa, että kohesiopolitiikka tuo konkreettisia tuloksia ja päätelmänne on myös se, että epätasa-arvo vähenee ja erot vähenevät ja se valtioiden välillä, mutta totta kai te analysoitte sitten hyvin, että meillä on hankaluuksia, kun erot kasvavat jäsenvaltioiden sisällä. Ja tästä syystä pidin kovasti siitä, mitä sanoitte lopussa ja korostitte, että meidän pitäisi saada näitä paikallisia strategioita, joissa on myös teknistä tukea mukana. Ja otetaan myös huomioon kohdistuspolitiikan välineet ja kysymykseni liittyy tähän. Eli, ja te myös mainitsitte älykkään erikoistumisen ja kun katson sitä, miten se pannaan täytäntöön, niin tämä liittyy keskushallinnon toimintaan enemmänkin kuin ja teolliseen potentiaaliin hallituksen sisällä. Ja sitten päätään kansallistasolla enemmänkin ja siinä ovat vähemmän mukana alueet ja paikallishallinnot. Ja Pori juuri mitä sanoitte, eli että meidän pitäisi erikoistua tavalla, että lähdetään liikkeelle alhaalta ja mennään ylös sieltä. Että kaikki sidosryhmät ovat mukana paikallistasolla ja aluetasolla, että alueviranomaiset yhdessä yrittäjien, tiedelaitosten kanssa ja kansallisjärjestöjen kanssa ja maatalousjärjestöjen kanssa. Ihmiset, jotka asuvat, asuvat tuolla alueella, heidän pitää olla mukana päättämässä siitä, mitä potentiaalia on ja miten voimme sitten kehittää sitä perustuen älykkääseen erikoistumiseen ja laatia strategian. Totta kai tämä pitäisi tehdä yhdessä muiden alueiden kanssa, jotka ovat ympärillä siinä. Ja sitten rakennamme kohesiopolitiikkaa tuolla tapaa. Tämä on osa kysymystä. Ja halusin tietää, josko tekin, kun sanoitte, että... No, haluaisin kuulla, että onko tämä idea siinä taustalla, joka teillä on, ja sitten seuraava osuus liittyy siihen, mitä edustaja Van Nistelrooikin mainitsi, tuo yhteys rakenneuudistuksiin, sillä meillä ei voi olla hyviä tuloksia koisopolitiikassa, jollei muuteta ja uudisteta järjestelmää kokonaisuudessaan, mutta miten sitten voidaan yhdistää nämä kunnolla? Kiitos. Thank you very much, Mrs. Krell. Krell. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. En ole yllättynyt siitä, että ilmeisesti koulutus eh, näillä jäkenillä alueilla on tärkeä tekijä Minua kiinnostaisi kuulla, minkä teidän kantanne on. Jos käyttäisin näitä yhdistelmämahdollisuuksia, siitä olisi ESR ja muitakin rahastoja koisopolitiikassa, jotta vahvemmin voitaisiin tukea koulutusta, mikä oli tässä suosituksenne. Ja sitten toinen kysymys, joka minulla on, te sanoitte, että näillä jälkeisillä alueilla vähemmän kehittyneillä alueilla, erityisesti naisten työttömyys on korkeampaa selvästi kuin miesten osa osalta, mutta jos ymmärsin oikein, niin työttömyys yleisesti ottaen näillä alueilla on dramaattisesti korkeampaa kuin muilla alueilla. En nyt halua tässä tehdä suurta eroa miesten ja naisten välillä. Molempia tämä ongelma koskettaa, mutta tunnen tämän ilmiön Itä-Saksasta, kun me kävimme läpi tämän prosessin Saksan yhdistymisen jälkeen. Siinä oli paljon naisia, no näin tämä oli. Monet naiset olivat vapaaehtoisesti työttömiä, jotta eivät miehet menettäneet työpaikkansa, koska miehet kestivät sitä huonommin, että ovat työttömänä. En nyt halua tätä yleistää, mutta jos nyt naista tuetaan enemmän työmarkkinoille, niin eikö se työttömyystilannetta sitten kärjistäisi vai no miten sanotte, että tässä tätä pitää työstää, missä näette sitten nämä hyödyt? Hyödyt minusta tulevat vasta sitten, kun on tässä tarjous, että voitaisiin saada hyvät työmarkkinat. Aina puolesta, että miehet ja naiset pääsevät yhtäläisesti työmarkkinoille, älkää ymmärtäkö minua väärin, mutta en nyt näe, että miten tämä toisi jotain positiivista alueille, miten haluatte järjestää tämän, että tämä tuo pontta eteenpäin, jos on useampia naisia työmarkkinoilla. Herra Bogovic. Kiitos. Kiitos tästä korkealaatuisesta esityksestä. Tämä tukee meitä tulevassa työssämme. Tässä selkeästi kuvattiin, miten tärkeää kohesiopolitiikka on. Kun me keskustelemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta lähikuukausina, meillä täytyy pitää tämä esitys mielessämme ja myös pitää niiden mielessä, jotka budjetista päättävät, koska kohesiopolitiikka on tärkeää sekä niille alueille, joilla on korkeampi BKT, että niille, joilla on alhaisempi. Olen täysin samaa mieltä, että aluekehityksessä on erittäin tärkeää, että kehitys perustuu resursseihin johonkin, jota voi hyödyntää. Ja on tärkeää, että alueet saavat riittävät toimivallan. läheisyysperiaatteen pohjalta, mutta erittäin tärkeä näkökohta raportissanne on osaamisen keskittyminen. Meidän pitäisi rohkaista koulutusjärjestelmiä toteuttamaan muutosta. Kun me perehdymme koulutusjärjestelmään ja työttömyyden yhteyteen, me näkemme, näemme, että työttömyys oli korkeinta siellä, missä kytkökset koulujen ja yritysten välillä olivat heikoimmat. Kaiken kaikkiaan on tärkeintä, että kun me, me etsimme ratkaisuja, me käytämme kohesiopolitiikkaa kaikkien muutosten vetovoimana. Mutta kysymys minulla olisi kaupungistumisen suhteen. Teidän raporttimme ne pohjalta ymmärsimme, että kaupungit täytyy pitää kehityksen moottorina – Meillä on vähän epäilyksiä. Jos me unohdamme maaseudun ja digitaaliseen osaamiseen, kasvattamisen maaseudulla mukaan lukien laajakaistan ja informaatioteknologiaa, niin silloin ongelmat vain kasvavat. Ongelmat, joita me näemme Euroopassa, eli sen, että ihmiset muuttavat äh, kaupunkeihin köyhiltä alueilta rikkaammille alueille – meidän pitäisi kiinnittää huomiota tähän ja investoida kohesiorahastoihin ja kohesiossa niillä alueilla, jotka ovat perässä kehityksessä. Koska pian meillä on suuria ongelmia, jotka syntyvät kaupunkikeskuksista, joissa on vaikeampi ratkaista näitä ongelmia. Ja tarvitaan lisävaroja, kun mitä maaseudun kehittämiseen nyt tarvitaan. Yes, this is, uh, This is quite well known, the... Uh, niin, tämä, mielenkiintoinen tämä Maailmanpankin lausunto lähestymisestä olen kuullut. totta, että muut instituutiot eivät kuuntele niitä kommentteja, joita Maailmanpankki esittää tästä lähestymisestä ja sen tehokkuudesta. Usein Maailmanpankin osalta on hyvin selkeä viesti on sanottu, että se on hyvin tärkeää. Mutta joka tapauksessa, jos ymmärsin oikein, niin tässä painotettiin NUTS 3 alueita ja keskisuuria kaupunkeja. Me aina odotamme ehdotuksia muilta instituutioilta. Onko nyt ehdotus se, että meidän pitäisi nyt keskity erityisesti NUTS 3 alueisiin, että meidän pitäisi muuttaa strategiaa eikä keskittyä NUTS 2 alueisiin, vaan keskittyä keskisuuriin kaupunkeihin, koska niillä on tärkeää kasvua. 40 prosenttia tulee siis näistä kaupungeista. Onko tämä vain analyysi vai onko tämä ehdotus siitä, että meidän pitäisi hiukan muuttaa toimintaa? Thank you very much, Ms. Bress. Kiitos, edustaja Bresso. Eh, grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Se lo studio è messo a... Niin, en ole ollut täällä alusta asti paikalla. En tiedä, tuleeko tämä esitys verkkoon, jotta voimme paremmin käydä läpi näitä asioita, joita tässä esiteltiin. Pari kommentteja ja kysymys. Alueet, joissa kehitystaso on heikkoa, Voit yleensä niitä alueita, joissa dynamiikka eroaa versiosta. Esimerkiksi on Italiaa. Meillä on alueita, jotka ovat toisaalta hyvin kehittyneitä ja sitten on hyvin vähän kehittyneitä alueita, mitä tulee maihin, joissa on tällaisia alueita myös jossa on eri tasoisia kehitysasteita, jossa esimerkiksi palkka tai sosiaalimaksut vaihtelevat. Äh, esimerkiksi julkisena työpaikat, äh, kaikki nämä palvelut äh, on mukautettu rikkaamman tason mukaan. Näin ollen kilpailukyky on on hankalampaa ja sääntöjen mukaan ei ole mahdollista käsitellä näitä alueita eri tavalla. Siis Vertuskysymys tämä sitten taas hankaloittaa toimenpiteiden asettamista. Mitä voit ehdottaa sillä? Tämä on ihan selvää, että yksi historiallisista ongelmista, ja sanoin tämän jo Rova Kreelille, yksi Italian merkittävimmistä ongelmista on tuo korkea työttömyys, joka selittyy myös julkistamattomalla pimeällä työllä, mutta tässä on eri perinteitä suhteessa muihin valtioihin. Esimerkiksi naisten osallistuminen työmarkkinoihin, tällä on historiallisia juuria myös. Pitää tuohon myös pimeätyö, kuten sanoin, että tässäkin on Euroopassa ongelmia, jotka liittyvät kulttuuriin. Ja spesifejä suosituksia tässä tarvittaisiin muun muassa. Kiitos. Thank you, Mr. Monscourt. Kiitos, edustaja Monscourt. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Je... Kiitos, puheenjohtaja. Question à... Kysymys vieraille kiitos näistä tiedoista, joita tarjositte meille en tiedä. Onko kyse tästä kohdallisuuspolitiikan prioriteetista, mutta tiedän, että teidän instituutionne tavoitteena on antaa lainoja maille, jotka ovat hankalassa tilanteessa, jotka ovat kehittymään päin. Pahoillani olen kysymystä, mutta puhuitte Romaniasta, mutta haluaisin tietää, josko Etelämaat, siis Karibian meidän kuten Haiti, on kokenut hankaluuksia, jotka tunnette, niin ovatko ne saaneet avustusta ja miten tilanne on tällä hetkellä kaiken tämän jälkeen, jota Haiti on kokenut esim. maanjäristykset. Eli toimitteko Euroopan ja Romanian ulkopuolella myös? Ja mikä on teidän kantanne tähän maahan? Well, no more questions. Kysymyksiä ei ole enempää. Siinä siis valiokunnan kysymykset. Vaihtelu kysymyksissä oli. Kuka aloittaa? Ei, vielä yksi kysymys. Rappö. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Minä olin nostanut käteni aikaisemmin. Oli jotakin ideoita, huomioita, kysymyksiä. Jäsenvaltioiden tilanne on vaihteleva. On koko eroja. Jollakin on ollut se keskuksia enemmän, toisella vähemmän. Historialliset kokemukset vaihtelevat. Me tarjoamme informaatiota, esitämme kysymyksiä, me myös eroamme. Paljon kiitoksia teille tiedosta. Odotan kiinnostuneena työnä tuloksia ja olen iloinen. Ja sitä pidätte EUn politiikkaa myönteisenä. EU on laajin konvergenssialue maailmassa. Konvergenssi merkitsee, että kohesio onnistuu. Kysymykseni on täsmälleen. Minun maassani eikä Baltal, Bal, siis Baltalla ole alueita liittuvasta. Hidastaako tämä kohesio onko tämä myönteistä vai kielteistä? Kansanmaat, joilla ei ole alueita, niistä vain pääkaupungit kehittyvät nopeasti. Maan sisällä syntyy valtavia eroja. Alueet poikkeavat kaupungista kolmen nelinkertaisesti. On, kuinka onko alueiden määrä oikea mittari? Pitäisikö maan koko ottaa myös huomioon? sitten maita BKT-pohjalta. Onko teistä BKT riittävä mittari vertailuissa? Ajatellaan, että joku maa on 75 prosentissa EUn keskiarvosta. Tämä on EUn sääntö. 75 prosenttiin saavuttaminen merkitsee, että maa ei ole enää köyhä. Mutta tuolla tasolla voi olla kolme kertaa pienempi kuin keskimääräinen. Onko me KT riittävä mittari? Eikä tuolla tasolla pitäisi ottaa huomioon. Ihmiset Tota, ovat välittömästi ainoastaan tuloja. Sitä rahaa, jota he voivat ansaita. Kollega on jo maininnut yhteisen maatalouspolitiikan roolin konvergenssissa ja kohesiossa. Ollaan kysymys samaan suuntaan. Yhteinen maatalouspolitiikka on valtava projekti, jolla on vaikutuksensa kohesioon. Mitä mieltä te olette siitä? Ja viimeinen kysymys. Oletteko tästä mieltä, että nykynäköisiä politiikkaa on optimaalista? Vai täytyisikö kiihdyttää kohesiota? Jotta huomioon lisätekijöitä niin, että ei puhuttaisi ainoastaan bisnesympäristön parantamisesta tai institutionaalisista rakenteista. Ehkä meidän pitäisi hyödyntää Jonker-suunnitelmaa. Se voisi auttaa kohesiossa. On alueita Euroopassa, jossa on hirveästi yrityksiä, niillä on saasteongelmia ja muita. Tässä meitä vähän muita kysymyksiä. Kiitos, herra Hedman. Bardzo Pani Przewodnicząca. Obiecałem, że zadam krótkie pytanie. Kiitos puheenjohtaja. Lupasin, että kysymyksen on hyvin lyhyt ja näin. Tulee käymään. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella näitä esityksiä. Kuuntelin tarkkaan. Ehdotus siitä, että nämä syrjäisemmät alueet, niissä pitäisi sijoittaa, siitä tuetaan yritys toimintaympäristöä instituutioita, jotta saadaan parempia mahdollisuuksia. Mutta meillä on kysymys tämän raportin laatijoille. Oletteko miettinyt vastausta seuraavaan kysymykseen, koska tiedän käytännön kokemuksesta, että on olemassa syrjäseutuja, jotka voivat olla, että kymmenen vuotta syrjässä ne ovat hyötyneet koisia politiikasta ja Epäilemättä se on parasta, mitä niillä on tapahtunut, mutta nuo alueet kaupungistuvat, niissä tuetaan osaamista, ne luovat parhaimpia mahdollisia toimintaympäristöjä yritykselle ja ne tukevat instituutioita kuitenkin edelleen. Niissä ollaan perässä. Oletteko ikinä pohtineet, miksi näin käy? Kiitos. Thank you. These were now the... Kiitos. Tällaisia kysymyksiä aluevaliokunnalta tuli. Kaikki lisätieto käy meille. Ja nyt odotamme vastauksia. Paljon kiitoksia hyvistä kysymyksistä. En minä pysty niille tekemään oikeutta muutamassa minuutissa. En aio kaikkea kattaa. Tämä ajatus on alueita, jotka tekevät kaiken oikein ja ovat silti jälkeen jääneitä. Tämä on dynaaminen prosessi. erityisesti kun puhutaan Keski- ja Itä-Euroopan maista, jotka liittyvät EU-hun ja joilla on edessään vielä laaja lähenemisprosessi. On aika odotettavaa, että näemme, että monet alueet lähestyvät EU tai sitten alueita, jotka loittonevat saman aikaan, kun me pääkaupunkialueet kasvavat. Se on osa tarinaa. Yksi raportimme tarina on, että me voimme pyrkiä kohesioon, mutta eivät kaikki ole pääse täsmälleen samalle tasolle. Niiden asema on kiinni siitä, missä ne ovat kuin mikä on väestötiheys. ihan on tärkeää kohdistaa tarkastelu yksittäisiin alueisiin. On tärkeää että kaikilta alueilta ei voi odottaa samaa. Tämä on riittämätön, mutta perustava vastaus kysymykseen. Useampi kysymys koski NUTS 2 ja 3 tasoja. on yksi kysymys, miten konvergenssia mitataan laajalti. Rats kolmonen on peruslähestymistapa, mutta kun mietitään interventioita, politiikan toteuttamista, täytäntöönpanoa, taloudellisesti, taloudellisesti tietysti ajatellaan kysymys siitä, missä markkinoiden toimintahäiriöitä esimerkiksi. Joskus ongelmat ovat hyvin täsmäisellä alueella. Esimerkiksi kysymys on kaupunkisuunnitteluun tai alue, alueiden, alueenkäytön su, suunnittelun ongelmista. Tämä on NOTS 2 ongelma, jopa alhaisemman tason, täsmäisemmän tason ongelma. Hän haluaisi ottaa laimin osaa keskustella NOTS 2 ja 3. Kysymys on siitä, millä tasolla toimi pitää tapahtua. karkeat tulot NOTS 2 tasolla saattavat peittää asioita ja sitten kysyttiin, onko BKT per capita oikea mittari. BKT per capita NOTS 2 tasolla ei ole oikea mitta Vai mittari voi olla, arvo voi olla korkeammalla tai alhaisemmalla, mutta kuitenkin tämä on hajautumista ja erittävää kehitystä. Meidän täytyy tarkastella sieltä eri tasoilla. Ja yksi mietinnön selkeä viesti on, että ei pidä miettiä PKT per capita täytyy ajatella epätasa-arvoa, ihmistä pääomaa, ympäristöä, tekijöitä, jotka luovat mahdollisuuksia. Mitä kaupunkeihin tulee? Se tärkeä näkökohta kaupunkien suhteen on että sen kaupungit ovat tärkeitä. Eikä välttämättä pidä miettiä alueita ympäristönsä kustannuksella – vaan mikä voi olla kaupunkien rooli niin, että niillä on sitten niiden vaikutukset leviävät ympäristölle. Usein alueet, jotka ovat lähempänä kaupunkia, pärjäävät paremmin kuin ne, jotka ovat vielä kaupalla. Miten kaupunkia voi käyttää kasvupoolina ja levittää kasvua kysymys internetistä esitettiin ja myös yhteyksistä useimmissa tapauksissa me emme mieti näitä isoja infrastruktuurikysymyksiä. Täytyy miettiä yhteyksiä kaupunkien sisällä ja ulkopuolella ja IT-infrastruktuuria. Hyvin mennä huomioon ennen kuin Kristi näkee sitä jotain. Palaisin ensimmäisen kysymykseen. Puhumme osaamisesta, bisnesympäristöstä, kaupungeista. Pitää tämä sopii yhteen kohdisen kanssa. Muutama huomio. Usein näistä ovat osa makroympäristöä, bisnesympäristön osa makroympäristöä. Tässä jälkeenjäänyt alueet aloitteessa on tehty työtä est, on tarkasteltu esteitä ympäristöllä säätelyesteitä. Näitä asioita voidaan tehdä kohesiopolitiikan alla. Vaikeampi kysymyksiä on, on, on muun muassa makroympäristö, joka on laajempi rakenteellinen kysymys osaamisesta, Kristian varmaan puhuu vähän osaamisesta, mutta yksi yleisimmistä viesteistä, joka on erityisen relevantti osaamisen suhteen, on integroida kohesiopolitiikan välineitä. Miten voimme koordinoida välineitä enemmän? miten voimme hyödyntää useampaa instrumenttia osana ohjelmien toteuttamista. Nyt annan Kristianille puheenvuoron. Lemi. Kiitos Tom. Keskityn kahteen kysymykseen. Ensinnäkin tuo no, suuremmat politiikkauudistukset, kokonaistilanne ja kohdallisuuspolitiikka, jos katsotaan alhaalta ylöspäin, katsotaan jälkeen alueiden näkökulmasta, no esteet edistyksellä ovat paikallisia ja kansallisia, ja on tärkeää tunnistaa tuo, on ihan perusasia, kaikki sen tietävät, mutta se on tärkeää tunnustaa politiikkaa nyt para-aikaa. teemme sitä Kroatian hallituksen kanssa ja paikallisviranomaisten kanssa Slavonia, Balania ja Seonin alueella. Pohdimme, mitä pitää tehdä hanketasolla, miten voidaan varmistaa, että tuo alue edistyy sinne. Sehän on tällainen vähemmän kehittynyt alue ollut yli 20 vuotta. Ja olemme keskustelleet paikallistoiminnan kanssa. On tullut selväksi silloin, että huomataan, että on vain tiettyjä asioita, voidaan tehdä paikallistoimien puitteissa. Ja sitten osa liittyy kansalliseen politiikkaan. Tuo on tunnustettu, että on puhuttu, mitä välineitä on saatavilla, jos halutaan puuttua noihin asioihin, ja miten Eli nivoutut yhteys on tärkeää. Tässä on siitä, miten nuo välineet suunnitellaan niin, että ne toimivat tois, yhteistyössä, mitä prosesseja tässä on taustalla. Tässä on paljon hienosäätöä, mutta filosofisesti ja poliittisesti se on hyvin selvää tunnustaa tämä. Toiseksi osaaminen. Sanoisin, että tietysti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että investoidaan koulutukseen ja osaamiseen. Se on tärkeää ja se tuo, kehittää myös alueita, on niin hieno. Puhumme tästä myös raportissamme laajasti, että meidän pitää pois siitä, mitä tämä sisältää. Ei pidä vain varmistaa, että yhteydet työnte- työnantajien ja ammatillisen koulutuksen välillä toimii paremmin. Totta kai se on tärkeää, mutta Tom puhui myös siitä, että huomataan merkittäviä eroja hyvin perustasoissa jotka ovat tarpeen. On merkittäviä eroja ympäri Eurooppaa tietyissä maissa. Nuorten määrä, jotka pääsevät työmarkkinoille, jolla on hankaluuksia lukutaidon kanssa hyvin korkea, ja sitten ne tuovat usein hankalista tilanteista. Ja he ovat usein tällaista alueelta, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen, joten tärkeä askel on varmistaa, että lapset jotka kasvavat tällaisella alueella, eivät syrjäydy, jos ajatellaan matemaattisia taitoja, ongelmanratkaisutaitoja lukutaitoja, jotka ovat hyvin tarpeen uusilla työmarkkinoilla. Ensin pitää diagnosoida nuo erot, ja minä valitamme joskus siitä, että Euroopassa ei kiinnitä tarpeeksi huomiota näihin eroihin – katsotaan pisaa, niin usein vaan siitä, että miten minun maani pärjää suhteessa muihin, mutta ei katsota alaspäin ja katsota, että miten lapset, joilla on erilainen tausta, katsovat eri puolin maata, suoriutuvat, joten tuon lähtökohta, osaamiskeskustelu ja koulutus ja ihminen pääomakeskustelu koisipolitiikassa. Ja kun on tärkeää, kun pyritään edistämään näitä alueita. Loppuun tuo kysymys työmarkkinoista ja sukupuolesta. Tästä kysyttiin aikaisemmin. Tämä ei ole nollasummapeliä. Kun tuottavuus lisääntyy, niin otettaisiin, että työpaikkoja syntyy. Se on tarpeen. Ja kaikki mitä pystyy hyötymään tästä, eli ettei ole esteitä työpaikkojen luomiselle usein on esteitä. Myös kun työpaikka luodaan, niin on esteitä tietyille ihmisille. Ja sukupuoli on tässä tärkeä ulottuvuus, kun ajatellaan nyt työpaikkojen saatavuutta. Ja tätä pitää tarkastella, mutta tämä ei ole nollasummapeli. Tässä on kyse työpaikkojen luomisesta ja siitä, että luodaan hyvä toimintaympäristö yrityksille ja että investoidaan ihmisiin, jotka voivat hyötyä työpaikoista, joita luodaan. Thank you, thank you very much, thank you. Paljon kiitoksia, kiitoksia esityksistä. Kiitoksesta, että saamme käydä keskustelua. Nyt päätetään tämä keskustelu. Ehkä voimme saada mahdollisena keskustella teidän kanssamme. Kiitoksia kysymyksestä ja kutsutte meidät tänne. Mennään on tärkeää kuulla teitä. Ja kuulla, mitä te pohditte. Paljon kiitoksia. I, I... The, the, the book will come out in the second week of... Kirja julkaistaan toukokuun toisella viikolla ja varmistamme, että saatte siitä tiedon ja että saatte sitten raportista omat kopiot. Kiitos. Uh, I was the secretariat to be... Kiitos. Pyydän, että siteristään teidän tämmöisten kanssa tekemisessä. Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä julkaisu. Ja nyt jatketaan seuraavan listan kohtaan kanssa. Ensimmäinen keskustelu komission ehdotuksesta, joka koskee näitä yleisiä säännöksiä. Esittelijät ovat Krell ja Van Nistelrooy. Siis ensimmäinen keskustelu nyt. Vastuvaliokunta on halovaliokunta. Kuten tiedätte, olemme vähän odottaa ennen kuin meille annettiin vastuuta budjetti, talousarvojen valvontavaliokunta, ympäristö, ää, työllisyys, maatalous, kalastus, sanastovaliokunta ovat mukana. Kaikki ovat tästä kiinnostuneita ja laativat lausunnot. Ja me puheenvuoroja ensin esittelijöille, kuka haluaa aloittaa. Raman Nistaroi. First impression. Niin, ensimmäiset vaikutelmat kollegoille ja kenties myös komissiolle. Meillä on tämä teksti, tämä esitys. Meillä on varapuheenjohtaja Bromskis käynyt täällä valiokunnassa. Me kuuntelimme häntä. Totesimme, että on selkeä suhde kohesiopolitiikan ja ja kohesiorahaston välillä ja Euroopan ohjausjakson ja kansallisten uudisohjelmien ja maakohtaisten suositusten välillä. Ja tällä tavalla on järkeä ajatella sitä, minkälaisia välineet saataisivat toimia. Täällä puhutaan nyt siitä, että tämä on pilottikokeilu. Ja on teksti, jonka mukaan tätä intensiivisemmäksi tulevaisuudessa, tulevaisuuden ehkä pian, jos me saamme monivuotisen ja seuraavat asetukset. Kysymys on kuitenkin, miten näitä tehdään. Itse asiassa rahoituspuoli, jossa tilanne on sama kuin oli aiemminkin, on ehkä enemmän vielä ymmälläni, ja esitin kysymykseni varapuheenjohtajalle, Kysyin häneltä, miten nämä sektorimuutokset, miten, mihin ne sijoittuvat seuraavassa politiikkaehdotuksessa. Ja kysyin, miksi pitäisi olla suhde suoritustason tasoinen. Niin mitään vastausta siitä, siihen ja tällaisia suhdetta välineiden ja suorittamisen välillä. Emme ole saaneet mitään ilmoitusta myöskään aluepolitiikan pääosastolta. Mutta Dombrovskisin käyntyä täällä me esitimme suurisen kysymyksen maaliskuussa täysistunnossa, enkä voisi sanoa, että olisi nyt onnellisempi kuultuani vastaukset, koska me parlamentti täysistunnossa kun oli kysymys Westfalin mietinnöstä, me sanomme, että haluamme saada tästä joustavaa tästä 21 miljardista. Tämä on jäsenvaltioiden äh, jäsenvaltioiden saa rahoissa ja jäsenvaltiot ovat kenties saavuttaneet osan tavoitteistaan tai siitä, mistä ovat sopineet. ehkä silloin aiemmin kuin 2020 käyttää varoja joustavammin. Tähän ei tullut mitään vastausta. Joustavuus, ei joustavuutta. Halutaanko mitään muuttaa asetuksessa? Ei. Ei muutoksia asetukseen, ei, ei suinkaan. Minä ymmärsin, että komissio on sellainen, että ei voi voin käsittää, että se on yksi kokonaisuus, että kollegio on yksi kokonaisuus, ei voi puhua eri, eri tavoin eri päästöjen kanssa ja ja jos olemme nyt ymmärtäneet, että varoja pitäisi, voitaisiin nyt saada käyttää ja parlamentilla on taas toinen käsitys asiasta, niin se ei ole kommunikaatiota. Siis se, mitä minä nyt sanoisin niin. Minä haluaisin syvän analyysin siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Se on mahdollista, että parlamentti on nyt jotenkin tilanteessa, se on törmännyt seinään eikä saa mitään kunnollisia vastauksia. Jos näin on, meidän pitäisi odottaa, mitä tulee sitten monivuotisesta rahoituskehyksestä ja minkälaisia ehdotuksia saadaan. Minä olen ymmälläni. Ehkä olen suorastaan jumissa. Konstantse. Okei. Okay. Uh, Selvä. Rebecca mm, Kiitos. No itse asiassa tämä nyt epädiplomaattisesti taas sanoa, että miksi komissio nyt vetäisi pois ehdotustaan ihan vain. Kommenttima mikrofonia. Phil alba. No, säästäisi meitä sulta työtä ja Lambert vastasi tähän jo osittain. Nämä ovat kysymyksiä, jotka alusta asti ovat olleet läsnä, mikä saaneet ikinä vastauksia ja Minusta oli hieman hankala ymmärtää, että no, hyvä komission kollegio, hyvä on, mutta jos Dombrovskis varapuheenjohtajana esittelee tätä nyt sitten valiokunnassa ja Kretsu sitten vastaa tästä, koska hän vastaa aluepolitiikasta ja sitten no, me maailmat esittelijät halusimme puhua molempien komission jäsenten kanssa ja sitten Dombrovskis sitten sanoi, että tämä kuuluu vain Kretsun toimivaltuuksiin, niin no, sitten olen ihan yhtä kysymysmerkkiä. Tämä koko menettely ei ole selkeä minulle. Lambert puhui siitä, että performance reserve on jaettu jo kansallisiin osuuksiin. En tunne mitään jäsenvaltiota tai aluetta, joka ei halusi niin, että nuo tavoitteet saavutetaan, jotta tuo marginaali voidaan sitten saada omaa käyttöön. Se, ettei tämä nyt toimi, no se johtumussa siitä, että on ollut viivästymiä täytäntöpanossa, jotta jäsenvaltiot vois, eivät sitten nyt olisi jo valmiita, vaan itse asiassa tuo marginaali aikaisintaan ensi, vuodessa, ensi vuoden alusta lähtemisellä käytössä. Ja tästä herää myös budjettikysymys minulla. no vuosittaiset osuudet, jotka on nyt suunniteltu talousarvomenettelyssä tässä nykyisessä MRKssa. Ja siinä ei olekaan ennakoitu sitä, että ennen 2019 loppua ylipäänsä annetaan varoja, rahoja käyttöön tuota performance reserve marginaalia varten. Miten nyt sitten siinä tilanteessa voitaisiin laatia uusiksi asetus, joka noita rahoja käytössä, joka ei ole vielä saatavilla, ja sitten ylihuomenna olisi sitten jo pilottihankkeita, joita voitaisiin rahoittaa. Miten tämä sitten toimisi huolimatta tästä kaikesta? Miten nyt sitten lainsäädäntö, joka on astunut voimaan, miten sitä voidaan muuttaa retrospektiivisesti, että suoritusvaraus valtioissa oli tavoitteet saavutettu tai ei, vedetään taas pois vapaaehtoispohjalta vapaaehtoispohjasta. No tästä ei, eikö sitä jäsen, alueelta vain jäsenvaltiolta, siinäkään menettely olisi selkeä, kuten esimerkiksi federaalisessa jäsenvaltiossa, jossa alueiden pitäisi sitten palauttaa taas nuo rahat. Kaikkia tällaisia kysymyksiä esitin jo viimeksi komissiolle, mutta vieläkään tähän ei ole saatu vastausta tyydyttävästi. Että toista, mitä sanoin ihan alussa. paara, mitä täältä valikunnalta ei voi vaatia, että 21 miljardia euroa no ennen kuin tuo uusi etus uudelle MRKlle on pöydällä, että se nyt sitten jo annettaisiin takaisin komissiolle, joka ei yhteishallinnossa ja kanssa, vaan ihan keskitetysti Eli komissio yksin päättäisi sitten siitä. Ja sitten teemme selväksi, että ok, me emme tarvitse noita rahoja kohesiopolitiikassa. Taistelemme jokaisen euron edestä. Atentuvaa kohesiopolitiikkaa ei ole aavistustakaan, mitä ensi keskiviikkona sitten uudessa MRK-ehdotuksessa tulee lukemaan. Emmekä me nyt voi aikaisemmin antaa mitään viestiä siitä, että olemme valmiit täällä antamaan rahoja takaisin komissiolle. Emmehän me elä missään kuplassa. Ymmärtääkseni ei ole mitään jäsenvaltiota EU-ssa, joka innokkaasti sanoo, että kyllä, minä haluan tehdä tätä, minä olen valmis, ja parlamentti tukekaa tätä komission ehdotusta. Haluaisin nyt vastauksia tähän, mutta no, jos nyt komissio tätä ehkä vedäkään takaisin ennen kuin nämä koetus tulee, niin no voihan olla, että niin vielä käy. Mutta tuen täysin Lambertin ehdotusta, että pitäisi järjestää kuuleminen, jossa voimme kysyä, mikä on alueiden kanta tähän. Ja pitää kuulla lisää näistä oikeudellisista seuraamuksista ja kysyä joltakulta, että mikä on tämä juridinen tilanne, miten tällaista voi tehdä, ja kun sitten on saatu vastaukset, niin millaista menettelyä voidaan sitten käyttää, miten tällaisia takaisinmaksuja voidaan komissiolle suorittaa sillä. Minusta tämä ei nyt ole selkeää ollenkaan tässä menettelyssä. Ennen kuin saadaan vastauksia, niin en ole valmis näyttämään vihreän valoja ja antamaan positiivisia tarkistuksia. Lavertaminilla olemme tässä ihan samaa mieltä. Kiitos. Uh, well, we have... Selvä. Molemmat esittelijät ovat puhuneet, ne ovat tällaisia julkilausumia. Oliko mukaan niin paljon oli kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastauksia komissiolta. Ehkäpä annamme puheenvuoron komissiolle. He voivat vastata ja sitä annamme varjostelle puheenvuoron. Nyt meillä on vain ehdotus erityiskuulemista varten, joka tulee kummaltakin esittelijältä. Aloitetaanpa siitä, minkälaisia vastauksia komissio voisi antaa. Puheenvuoro on teidän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kunnianarvoisille parlamentin jäsenille kommenteista ja kysymyksistä. Pelkään tietysti, että en kykene vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tänään, mutta yritänpä vähän valaista ehdotuksiamme. Tuskinpa tarvitsee painottaa rakennemuutosten merkitystä. Kaikki ovat siitä samaa mieltä, mutta se mitä me miellämme tämän komission ehdotuksen koskien tätä uudistusväline pilottia. Tämä tarjoaa mahdollisuuden jäsenvaltiolle tai useammallekin. Ne ovat täysin vapaaehtoisesti, jos haluavat käyttää kaik- osan tai kaikkien suoritusvarauksista rakenneuudistuksiin. Meistä tämä mahdollisuus pitää antaa jäsenvaltioille. Voi olla tilanteita, joissa esimerkiksi ohjelmat eivät tavoitteita saavuta. Ja sen sijaan, että jäsenvaltiot menettäisivät rahan, niillä olisi mahdollisuus käyttää näitä rahoja. Varat jäisivät jäsenvaltiolle. Ne eivät menisi minnekään, ne menisi komissiolle. Niitä ei käyttäisi muihin tarkoituksiin. Päimme asia mielemme. Mielestäni tämä mahdollisuus pitäisi jättää jäsenvaltiolle? Mikä jäsenvaltio olisi pakotettu toimimaan mitään? muuten varat otettaisiin varauksista. Mutta totta kai nämä kumppanit ja muut, niillä pitäisi suostua tähän. Yksi kohdassa politiikan perusperiaatteista on, että sääntöjä pitää kunnioittaa. Ja tässä tapauksessa kumppanuutta siis. Mielestäni tämä on oikein hyvä pilotti ajatellen 2020 jälkeistä elämää. Koska tiedät, että komissio aikoo tehdä samanlaisen ehdotuksen 2020 jälkeiselle ajalle ja me voimme oppia jotain läksyjä neuvottelusta sen kanssa niistä uudistuksista, joita voitaisiin tukea, ja siitä, miten me voisimme arvioida ohjelmien tavoitteiden saavuttamista ja Ja meillä olisi hyvä, jos me saisimme konkreettisia käytännön läksyjä siitä, miten tämä toimii ja näin ennen vuotta 2020. Siksi olemme pyrkineet siihen, että me teemme tämän suoran hallinnan kautta. Tämä on nykytilanteessa vähemmän riskipitoista ja häiritsevää kuin jos tämä mekanismi, jos tämä mekanismi laitettaisiin osaksi yhteisiä hallinnointisääntöjä. Jos me olemme miettimään, kuka olisi auditointiviranomainen, minkälaisia maksuja maksettaisiin, näitä kaikkea me tulisimme miettimään, jos tämä olisi osa yhteistä hallintaa. Mikähän ei estä kohdallisia puitteissakaan toteuttamasta osaa suoralla hallinnolla. Ajatellaan vaikka teknistä apua. Sitä jossain määrin nykyään hallinnoidaan suoraan. kaupunkitoimien hallinta on epäsuorasti komission toteuttamaa. Ei ole mitään sy- pakkoa hallinnoida tätä yhteisesti. Mahdollisimman simppelin suoraviivaisen järjestelmän, miksi me ehdotimme suoraa hallintoa, eikä myöskään ole täysin totta, että ottaisimme käyttämään varoja, jota oli kostavalle 2019 ja käyttää sitä eri tavoitteisiin. Me mielemme asian näin, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa meille merkki ohjausjakson puitteissa. Ja nyt ajattelemme vuonna 2019 suunnitelmia sellaisia, joita tehtäisiin vuoden kuluttua. Että nyt meillä olisi mahdollisuus, tämä olisi ajankohta, jolloin jäsenvaltiot ilmoittaisivat komissiolle, että ne haluaisivat hyödyntää tätä mahdollisuutta. Sitten meillä olisi tietysti neuvottelut uudistus sitoutumisesta pylväistä tavoitteista, joita halutaan saavuttaa. Ja toisaalta, ja koska jäsenvaltiot itse päättävät, mitä ohjelmaresursseja ne kohdistaisivat uudistuksiin, niin meillä olisi rinnakkaisia prosesseja, jotka tapahtuisivat vuoden 19 alkupuolella, mutta koska tämä on pilatti, haluan pitää tämän lyhyenä ja simppelinä, ja siksi täytäntöpano olisi vain kolme vuotta – koska tiedämme, että rakenneuudistukset normaalisti ajatellen kestävät pit, pitempään. Tässä on siis kysymys tavoitteiden saavuttamisesta, eikä niinkään tulosten mittaamisesta, joka on paljon laajempi kysymys. Eli lyhyt kokeilu, mitä mahdollisuutta me haluamme tällä jotain jäsenvaltiolle – on yksi jäsenvaltio, eli Portugali, joka on sanonut, että he olisivat kovin kiinnostuneita käyttämään tällaista mahdollisuutta. Jos parlamentti ja neuvosto suostuisivat komission ehdotukseen ja hyväksyisivät tämän komission ehdotuksen. Taidaanpa lopettaa tähän. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Uh, Miss Genorio, would you like to take the floor? Tenori, haluatko puhua nyt? Ei. Ei, okei. Okay. Ei. Ei. Nyt eletään normaalisti varjastelijoiden kanssa. Tomasic. Thank you very much, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmä ei esitä kyseenalaisesti tukea rakenteellisia uudistuksia, mutta meillä on epäilyksiä tämän komission ehdotuksen suhteen. Haluaisimme korostaa sitä, että jotta jos muutokset nyt tässä budjet, näiden budjettien aikana tehdään nämä muutokset, se vaikeuttaa kohdepolitiikan seurantaa, mutta tätä kautta voidaan myöskin menettää mahdollisuuksia, joita kohesiopolitiikan vaikutuksella voi olla. Ja Tämähän johtaa siis siihen, että toteutetaan rakennemuistuksia, jotka eivät ole yhteydessä toimijoita antettu kohdallisuuden puitteissa. Tämä ehdotus at the current stage. That... Tämä on, ennen kuin arvioidaan tätä ylipäätään mahdollista, siis näyttäisi olevan menen aikaista toimia tällä tavalla. Tässä syntyy riski siitä, että tämä mekanismi ei realistisesti tule koetukselle nykyisten rahoitusnäkymien aikana, mikä ei ole hyväksi ohjelmien kannalta, jotka jotka pyritään saavuttamaan tuloksia. Ohjelmat ovat väline, joiden kautta ohjataan kohesiopolitiikkaa ja sen toimeenpanoa, jotta saadaan tuloksia. Thank you very much, Mr. Van, Mil- Van Miltenborg. Puheenjohtaja. Sen puhua asiasta, joka on lähinnä sydäntämme, mitä rakenneuudistukset. Meillä on hyvin tärkeää, että asemme ehdot hyvin vakautta investointiympäristöä varten. Tietysti ottaen pidän hyvänä ideaerityksen taustalla, mutta on myös paljon kysymyksiä. Ryhmämme kanta tulee riippumaan myös selvityksistä, joita komissio tulee tarjoamaan. Esim. jos käy läpi tätä ehdotusta, näin uudessa artikassa 23, että komissio ja siteran komissio päätöksen tai kautta, joka astaa sitoumukset reformia varten, jotka pitää panna täytäntöön jäsenvaltiossa ja määrät, kanalla on suoritusvarauksen kautta tätä tukeakseen. Perustuen, siihen, perustuen mihin kriteereihin tämä tullaan tekemään. Emmekö muutaman vuoden kuluttua kohta ongelmia tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jos ei ole selviä kriteereitä, miten nämä määrät sitten allokoidaan, sillä määrät eivät liity no, luen samasta artiklasta. Tässä ei ole kyse rahoituksesta, joka liittyy kuluihin, joten tarvitaan selvennyksiä näistä asioista. Esimerkiksi Portugalin tapauksessa, jonka mainitsitte. Mitä haluaisitte rahoittaa tarkalleen ottaen? Ja mitä kriteerejä tässä on? Tietävätkö kaikki ne? Mitä virstanpylvytä tässä on ja miten lasketaan nämä summat? Erityisesti jos puhutaan täytäntöpanovaiheesta, joka ja tämä alle kolme vuotta kuluu siihen. No hyvin tärkeää asettaa oikeat ehdot jos aletaan ennakoida näitä uusia uudistuksia. Sillä jos tämä pilottihanke ja epäonnistuminen, niin sitten on hankalampi jatkossa nähdä, miten tämä jatkuu 20 vuoden jälkeen ja onko tämä menestyksekästä toimintaa. Toinen kysymys. Suoritusvaraus alun perin sen tarkoitus olla kannustin jäsenvaltiot nyt vain sanotaan, että selvä, jos emme käyttää sitä kuitenkaan prioriteetteja varten, niin sitten emme paranna suoritustamme, koska tapauksessa ehkäpä vuoden kuluttua voimme käyttää osa suoritusvarauksista muita asioita varten. Joten tässäkin haluaisin selvennyksiä, sillä suoritusvaraus myös käytännössä pitää olla kannustin, jotta voidaan päästä tavoitteisiin. Meillä on paljon muita kysymyksiä, mutta säästän ne kuulemiseen. Tietysti pitää koronatana päättää tässä järjestämisestä, mutta tässä nyt on hyvä syy järjestää sellainen. Tässä saamme selkeä, selkeyttä sitten sen kautta. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Vihreät. Hei. Herde Matom. Kiitos Tämä että Kun komission ehdotusta tarkastelee, niin tämä on enemmän kuin vain ehdotus. Ei tämä ole mikään yksinkertainen muutos yleisiin sääntöihin. Se kertoo selkeästi, mihin suuntaan komissio haluaa edetä. miten se haluaa ohjata kosia politiikkaa, ja se Parlamentin kanta on erittäin tiukka komission ehdotuksen substanssin suhteen. Tämä substanssi käyttää suoritusvarausta uudistusten tukemiseksi kansallisella tasolla. Puhutaan 21 miljardista e- eurosta. Tämä kattaa viisi rakennerahastoa esimerkiksi Italian tapauksessa. Ja Italian kakkosmaa Puolan jälkeen hyötyy näistä rahastoista vaikutus olisi 2,5 miljardia 41 miljardista, jota nämä viisi rahastoa tarjoavat käyttäneen, ennen vuotta 2020. Ja Euroopan aluekehitysrahastokin olisi mukana tätä ohjelmaa. Ja komissio sitten tätä jonkinlaisena pilottina. Varoista tulisi sitten vakaa osa seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä. Komissio painottaa, että tämä on vapaaehtoista, mutta me tiedämme, että rakenne rahastojen käytöstä päätetään komission kanssa osana talouspolitiikan ohjausjaksoa ja ajatellen jäsenvaltioiden politiikkaa, jos ajatellaan 2017 pakettia, jossa pyritään syventämään euroaluetta yhteisillä säännöillä. Ja tässä pyritään pakottamaan jäsenvaltiota toteuttamaan uudistuksia, jotka pidetään välttämättömänä Työmarkkinat, oikeuslaitos, el, eläkejärjestelmä. Totta kai me haluamme uudistuksia, kuten esimerkiksi taistelu veronkierron välttäminen. Mutta me vastustamme hyvinvointijärjestelmän vastaisia hyökkäyksiä. Ja mä ymmärrän, miksi tästä pitäisi erhata koheesia politiikan varoilla. Tämä on isku vasten kohdeseen kasvoja. Varoja tää pidä kätäilystä. Hätätilassa totta kai meillä on korsipolitiikkaa hätätilanteisiin, mutta tätä käytetään sellaisia ref- uudistuksia, jotka menevät kohdeseen, ovat kohdeseen vastaisia tai sopimukseen sosiaalipoliittisia tavoitteita vastaan. Tässä väitö vaara. joskus se valtiot, jos ne eivät pykää käyttämään kohesio rahasta varoja, niin sitten yhtäkkiä muuttavatkin niiden käytön rakenneuudistuksiin. Tulemme esittämään tarkistuksia esittelijöiden tehtyä esittelen. Groups, I have two more. Uh... Poliittisten ryhmien koordinaattorit. Ja nyt kaksi aluevaliokunnan jäsentä vielä haluaa puhua. Ja sitten aina puheenvuoroon tällaiselle komitean edustajalle, joka stelee komitean kannan tästä aiheesta. Navakov. Thank you very much, sir. Uh, uh, Kiitos. Minä olen asiantuntija kommunikaatiossa enkä suhdetoiminnassa, mutta kumpikin esille tarvitsee lisää tietoa. En, ja tämä voisi olla jotakin, mikä liittyy kommunikaation komission ja parlamentin välillä, se pitäisi parantua. Alusta silloin, kun puhuimme tästä rakennusten tukiohjelmasta, minulla oli sellainen tunne, että olemme tilanteessa, jossa budjetti oli aluksi 40 miljoonaa. Ja monien kollegojen kanssa täällä olimme hyvin epäluuloisia, miten tämä budjetti, joka olisi 5 miljoonaa, 5 miljoonaa jäsenvaltiota kohti, voisi saada aikaan rakenteellisia uudistuksia. Sitten budjettia kasvatettiin. Ja nyt tämä ehdotus on saatu noin vajaan puolentoista vuoden sisällä. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono ehdotus. Odotan, että kumpikin esittelijä tekee arvion asiasta ja tekee työtä asian parissa, mutta kyllä me alusta lähtien tienneet sen, mitä olisivat lopulliset ajatukset tai askeet eteenpäin, niin tämän voisimmekin tässä olla hyviä kumppaneita tässä asiassa. Viimeisen kolmen kuukauden aikana saan lähes joka viikko kuulla kysymyksiä, mitä tapahtuu suoritusvaraukselle, miksi siitä halutaan päästä eroon. En, en oikeastaan ymmärrä, kuka tätä kaikkia ihmisille oikein kertoo. Viimeisin liike, joka saatiin yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta oli se, että siirryttiin tilanteeseen, jolla tarkasteltiin tuen saajia ja heidän eh, etuaan. Joka kuukausi muuta tilannetta, miten nämä varahdot toimivat, miten toimii CPR, miten toimii suojitusvaraus, miten eh, uudistuksia toteuttamisen väline toimii. Minusta pitäisi yksinkertaistaa toimintatapaa vähemmän liikkeitä ja enemmän luottamusta toiminnin välille. Minusta se on yhteinen etu sekä parlamentille että komissiolle ja tuen saajille. Muuten joka vuosi meidän pitää selittää kunnille, pormestareille, edunsaajille, pk-yrityksille, että sääntöjä ei suinkaan muuteta kolmen kuukauden välein. Thank you, Ms. Maletic. The floor is yours. Thank you very much. Maletic. It's very important. Kiitos, on hyvin tärkeää, että Vastaamme kysymykseen, mitä yritetään saavuttaa sillä, että ok, jos käytämme suoritusvarausta teknisen avun päälle, jota meillä on kohdassa ja jos rahoitamme julkisen sektorin uudistuksia, uusia osaamisia, älykästä erikoistumista, parempaa jäsenvaltioiden valmistamista tulevaa kohdassa varten, niin sitten tämä on asia, jonka voimme hyväksyä erityisesti siksi, että tämä on vapaaehtoista toimintaa ja suotella. Mutta se, mitä sanoitte esityksen aikana, komituksen esityksen aikana, sanoitte, että haluaisitte linkittää sen yhteen kansallisiin uudistusohjelmiin. No, silloin meillä on epäilyksiä sille, jos tässä on yhteys kansallisiin reformiohjelmiin, niin sitten tämä on pikemminkin uusi tukiohjelma, josta keskustelimme jo aikaisemmin tänään. Joten miksi tässä nyt rakentaa tällaista rakennustukiohjelmaa koisapolitiikkaan ja tähän suoritusvaraukseen. Minusta tämä ei ole hyvä lähestymistapa ja sitten on tuo mahdollisuus sanoittekin, että ei ole hyvä, että tässä on yhteishallinnointia johtuen näistä epäilystä siitä, miten tämä vataisiin täytäntöön ja että meidän pitäisi toimittaa tämä suoraan. Tämä on ihan täysin jonkun täysin uusi SPRS-tukiohjelma, rakennustukiohjelma. Tätä pitäisi pohtia tosissaan. Ja sitten sanotte, että ok, annamme joustoa nyt jäsenvaltioille. Voitte toimia nopeasti, joustavasti ja valita, käyttää rahanne rakennustuksia varten. Ja kun jäsenvaltiot tulevat komission eteen ja sanovat, että haluat käyttää rahansa enpä tiedä kulttuuriperintökysymyksiä varten ja hankkeita varten kulttuurialalla. No, meillä on konkreettisia esimerkkejä sillä Kroatiassa. Olemme käyttäneet noita rahoja tuota prioriteettia varten ja emme voineet uudelleen allokoida sitten varoja tuota prioriteettia varten, vaikka tämä on hyvin käytetty. Jos tuo ei ollutkaan tarjolla, ja joustoa on, jos jäsenvaltio ne on pakko käyttää rahat se varten, mitä komissio haluaisi rahaa käytettäväksi. Ja nämä ovat kansallisia kuoria, joten meidän pitää pohtia, mitä yritämme saavuttaa, kun on nämä kansalliset osuudet kohdallisen sisällä. Kiitos. Thank you very much. There are no... Paljon kiitoksia. Aluevaliokunnasta ei kukaan enää halua puhua Herra Palmieri esittää Ekosokin lausunnon tästä asiasta. Grazie, presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Talous- ja sosiaalikomitealle yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, että me saamme välineen, joka hyödyntää jäsenvaltiota niiden sitoumuksissa talouspolitiikan ohjausjakson alueella. Meillä on tärkeää, että rakenneuudistukset määritellään selkeästi. Kiinnittäisimme huomiota siihen, että saattaisi olla uudistuksia, jotka johtavat korkeampiin julkisiin menoihin lyhyellä aikavälillä, mutta pitemmällä aikavälillä ne voisivat myös luoda enemmän tuloja. Joten komission täytyy yhteiskunnan läheisessä yhteistyössä valtioiden kanssa unionin integraation ja lähentymisen lisäämiseksi Siksi ESUK kannattaa tätä ehdotusta, joka luo mekanismin, joka luo insentiivejä ja kunnollisen rahoitusmekanismin monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, mutta komiteamme haluaisi, että tämä ohjelma, jolla rahoitetaan pilottivaihetta, hyödyntämällä suoritusvarausta. Tämä hanke pitäisi tehdä niin, että seurauksena olisi taloudellisen eriarvoisuuden pysyvä vähentyminen. Me haluamme, että tuloksia seurataan aktiivisesti osana talouspolitiikan ohjausjaksoa. Joten painotamme, miten tärkeää kumppanuus on. Ja kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalikumppaneiden osallistuminen on tärkeää. Ja osallistumista tapahtuu kaikilla tasolla seurannassa, strategisessa arvojonnissa ja muualla. Joten jälleen kiitos huomiosta ja olemme käytettävissä, kun keskustelu syvenee. olemme avoimia kahden keskeiselle tapaamiselle ja tämä on ensimmäinen monista mahdollisuuksista käydä jatkuvaa instituutien välistä vaihtoa valiokuntanne ja ekosäkin välillä. Braska. Voitteko vastata kysymyksiin? Uh, for, for the questions which are really... Kiitos näistä kysymyksistä. Haluaisin palata kolmeen asiaan, jotka teisille esille ensinnäkin. Miksemme ole selkeämpiä? Miksemme sano heti alkuun, että tässä ovat nämä kriteerit, jotka, joiden pohjalta sitten arvioimme nämä uudistuksenne ja niin edelleen. Ja näin tavoitteet asetetaan niin edelleen. No, tämän tavoite on siitä, että komissio sitten tarttuu valtaan, ikään kuin on sanottu täällä. No ongelma, joka meillä on, on tietysti se, että me tiedä, minkä tyyppisiä uudistuksia ja toimenpiteitä jäsenvaltiot suunnittelevat ja voivat ehdottaa. Joten esimerkiksi mainitsin aikaisemmin Portugalin tapauksen. Tässä ymmärrän, että Portugalin viranomaiset halusivat pohtia sitä, miten parantaisivat koulutusjärjestelmää, ammatillista koulutusjärjestelmää sen, miten nuoret, nuoret pääsevät koulutuksen piiriin. Muun muassa tämä on konkreettinen kysymys, mutta lisäksi tässä voisi tulla yritysten toiminta, ympäristö- tai terveyskysymykset kyseeseen. Moni osa-alue tulee kyseeseen, jos uudistuksia tarvitaan. Tietysti on hyvin hankalaa alustaasti sanoa, että näin tulemme arvioimaan tätä, koska tämä kaikki riippuu siitä, minkä tyyppisiä toimenpiteitä jäsenvaltio suunnittelee kopalat täytäntöön. Kuitenkin tämä on täysin jäsenvaltioiden käsissä. Taas kerran komissio ei voi sanoa, että tässä ovat nuo määrät tai tällä tapaa. No virstapyyvät pitää asettaa. Se mitä nyt odottaisimme on se, että jäsenvaltiot antavat ehdotuksia. Sanotaan, että tässä ovat nuo toimenpiteet, jotka haluaisimme panna täytäntöön. Haluaisimme käyttää noita kannustimia siihen, siinä nuo tavoitteet, siinä nuo summat ja niin edelleen sitten tietysti keskusteltaisiin jäsenvaltioiden komission välillä, mutta kyse ei ole siitä, että komissio sanelee mitään ylhäältä alaspäin, mitä se tehdään, vaan toisinpäin jäsenvaltioiden pitää antaa tuollaisia ehdotuksia. Korostaisin vielä kerran, että, että jäsenvaltio voi tehdä ilman, että on hyväksyntää ja suostumus alueelta. Esim. maajohtoinen parhaiten Saksa, jos haluaa sitä rahaa pois Bayerin tai Saksan alueen alueelta, niin tietysti noiden osavaltioiden viranomaisten pitää suostua siihen. Mitenkään ne voi olla niin, että Berliini voi sanoa, että viemme nuo rahat ja laitamme sen tällaisen välineeseen. Tämä pitää olla ihan hyvin selvää. Toinen kysymys. emme käyttäneet meidän koesiopolitiikan välineitä ja rahastoja, ja tosin antaa kannustimia uudistukselle no, siitä yksilöstä syystä, että kohesiopolitiikka keskittyy investointeihin ja vain investointeihin. Monet uudistukset vaativat investointeja. Tässä on sivutoiminen esim. työmarkkinauudistus, jossa pitää olla kouluttaa ihmisiä, jotka joutuvat työttömäksi tai jossa halutaan parantaa julkisia työvoimapalveluita. Tämä kaikki vaatii investointeja. Mutta myös muun tyyppisiä uudistuksia, jotka ovat toisia sääntely- tai hallintouudistuksia. Näissä tapauksissa on mahdotonta laittaa hintalappua reformille, koska se voi olla vain paljon lainsäädäntöä. Ja paljonko se sitten maksaisi? No en usko, että kukaan voi sanoa. Sen takia lähestymistapamme juuri tähän pilottiin on se, että sanomme, että Sulla käyttää uutta säännöstä, joka on käyttöön Kontiastusta varten, ja puheenjohtaja taitaa tuntea tämän, nämä neuvottelut erittäin hyvin. Eli maksutehtävä vastaan payments against conditions, eli kyse ei ole kuuluista kustannuksista, että me maksaa takaisin näitä laskuja tai muuta, vaan kyse siitä, että asetetaan tavoitteet, ja jos tavoite täyttyy, niin sitten rahaa tarjotaan. Ja tämä on ainut asia, mitä tulemme tarkastelemaan. Emme aio katsoa laskuja. Tämä on ihan täysin toisenlainen eläin kuin kohesiopolitiikka, joka perustuu kustannuksiin. Kyse realista, reaalikuluista tai yksilöllisistä kuluista, mutta kaikki liittyy siihen, miten nämä laskut maksetaan takaisin. Ja lopuksi, miksi haluamme ottaa tähän nämä kansalliset mukaan. No kahdesta syystä. Ensinnäkin EU-ohjausjakso on se puitteista, jossa rakenneuudistuksia käydään läpi, joten on vain järkevää, että käytetään olemassa olevaa kehystä. Eli että se tarvitsevat näissä puitteissa, mutta myös komissio olisi täytäntöpanoa tässä puitteissa, sillä oletamme, että maakohtaisessa raportissa, joka tunnette hyvin komissio, valmistelijoita joka vuosi niissä. Sitten olisi myös osio, joka sanoo sitä selvä. Tästä uudistussitoumuksesta näemme, että merkittävää edistystä on tapahtunut niille niin Ja sitten siinä kohtaa tuo arviointi tapahtuisi. Eli ei ole tehokasta eikä järkevää asettaa uusi järjestelmä tai edellinen järjestelmä, jos meillä on jo menettelyt ja prosessit paikoillaan, jonka myötä voimme tuota toimintaa harjoittaa, monitorointia, seurantaa ja arviointia. Siinäpä syy siihen, miksi ajattelemme, että tuo on oikea tapa toimia. Siinäpä kaikki. Kiitos. Thank you very much, Mr. Krell, Van Nistelrooy, Krell. Tämä ei kyllä minua vakuuta, mikä varmaan nyt yllätä ketään täällä. Herra Breska, te muistatte erittäin hyvin, että tämä parlamentti ei halunnut tätä suoritusvarausta, koska se ei ole mikään suoritusvaraus. Tavoitteet ovat niin alhaisia, että seitsemän vuotta sitten me olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että jokainen jäsenvaltio pystyy saavuttamaan nuo tavoitteet. Ja kyllä tekin sen tiedätte. Te olette, muotoilemassa näitä tavoitteita meidän kanssamme. Enkä minä voi ymmärtää, miksi nyt yhtäkkiä päättäisimme, että annamme rahoja, joita käytettäisiin kohesiopolitiikassa aivan muihin tarkoituksiin. Varmastikin tärkeisiin asioihin. Kyllä minäkin haluan, että rakennemuutoksia tehdään, mutta ei se ole kohesiopolitiikan tavoite. Ja minun pitää suojella kohesiopolitiikkaa, mitä suojella alueita, alueita, joilla on ideoita ja hankkeita, joilla ne pyrkivät tasoittamaan eroja alueiden sisällä. Se on tavoite. Tämä lukee perustamissopimuksessa. Ja nyt tulee sitten komissio ja sanoo, että ei, otetaanpa sieltä 21 miljoonaa tai vapaaehtoiselta pohjalta. Kyllä minä sanon teille suoraan, Saksassa te ette saa mitään enemmistöä teitä tukemaan osavaltioiden parissa. Olen tiedustellut varovaisesti, mitä he tästä ajattelevat, eivätkä ajattele tästä mitään hyvää. Ja varmaankaan teitä yllätä se, että eh, Saksa käyttää tätä SRSP-välineitä. Kyllä Saksakin on uudistustarpeita. Ei ole niin, että ei siellä tapahtuisi yhtään mitään. Jos te tekisitte ehdotuksen, joka koskisi sitä, että esimerkiksi suoritusvarauksessa käyttämättä jääneitä rahoja tai jostakin muista sellaista käyttämättä näitä rahoja kohesiopolitiikasta, että mitä näille varoille tapahtuisi esimerkiksi, että niitä voitaisiin käyttää muilla alueilla kohesiotavoitteiden saavuttamiseen tai että erityisen hyvin toimineet alueet saisivat lisätukea, mikä olisi todellinen suoritusvaraus, niin silloin me emme istuisi täällä ja kiistelisi. Mutta se, että nämä rahat otetaan pois ja tehdään niillä jotakin muuta, nämä kysymykset eivät ole tulleet riittävässä määrin vastatuiksi. Ja minä todellakin haluaisin kuulemisen. Ja toiseksi, en minä tiedä, onko tällä hetkellä nyt tämä oikea askel? Thank you, Mr. Van Nistelrooy. <clears throat> yeah, thank you, thank you very much. There's, there's not so Jäljellä ei enää paljonkaan. Ehdotuksesta siis. Pohjimmiltaan tässä on yksi kysymys. Haluaako parlamentti muuttaa yleistä asetusta, jolla Tämä on tasapäin kuin Krea sanoi. sanoi, että komissio voi ottaa tämän takaisin. Se merkitsee, että se katoaa. Silloin se tulisi osana kesäkuun mikä ne katoisi. Se on vain viisasta, ja viisaudestahan ei olisi mitään rangaistusta tässä tapauksessa. Jos tässä oli viisausta, niin pidetään kuuleminen. Thank you very much for the... Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Normaalissa tapauksessa pitää sanoa, että seuraava askel oli se keskustelu mietintöluonnoksesta. Mutta tänään molemmat esittelijät ja kaikki varjoesittelijät pyysivät lisää ja täsmennyksiä. Ja heillä oli kysymyksiä, jotka eivät koskaan saaneet vastauksia. Kiitoksia herra Van Breska vastauksista. Se oli hyvä yritys. Mutta selvästi yleisö ei ole tyytyväinen. En päätä siis keskustelua lupaamalla mietintöluonnosta. Lupaan, että tänään koordinaattoreiden kokouksessa keskustelemme vaihtoehtona erityistä kuulemista aiheesta, koska on kysymyksiä niin paljon, tarvitaan enemmän vastauksia. Lopetetaan keskustelu tältä erää tähän. Jatketaan koordinaattoreiden kokouksella sitten. Tämä oli päivän viimeinen istuslistan kohta. Voidaanko jatkaa heti koordinaattorten kokouksella? Hyvä. Joten ken ei siihen ota osaa, jättäkään kokoushuoneen. Kiitos.